Colleagues, if I could reconvene the meeting. No niin, kollegat, jos nyt jatkamme kokousta. Ensin koordinaattorin kokoukset, kokouksesta ilmoitukset. Esityksistä luonnos hyväksyttiin ja sitten käsiteltiin TENTI-neuvottelumandaattia ja Kumutsakos ja Ertug vastaavat tästä. Koordinaattorien päätös oli, että suosittelemme, että valiokunta tekee päätöksen enemmistöllä. Eli ensinnäkin avataan neuvoston kanssa epämuodolliset neuvottelut ja mandaatti on hyväksytty valiokunnassa ja sitten on määritelty neuvottelutiimi, jossa on puheenjohtaja ja varjoesittelijät ja esittelijät. Ja varsinainen päätös vahvistetaan sitten äänestyksissä. Sitten lentokenttäpaketti. saadaan esittelijän läsnäolossa, läsnäolossa. Eli päätimme järjestää kokouksen esittelijän ja varjoesittelijöiden kesken sekä matkailu- että työllisyysvaliokunnan kesken mahdollisimman nopeasti, jotta voidaan ratkaista tähän liittyviä ongelmia – ja sitten melu- ja saapumis- ja lähtöaikapaketti. Se pidetään pakettina tällä hetkellä ja siihen liittyy myöskin maahuolintaehdotus. Vaikkakin tiedämme, että jos me emme pääse maahuolinnasta sopuun, niin sitten täytyy palata tähän asiaan uudelleen. Sitten esittelyiden nimeäminen. Sitten on asetusehdotus, joka liittyy siviiliilmailuun. EPP saa esittelijän tähän. Sitten direktiivi, merivälineistö ja vuoden 1996-1998 direktiivin kumoaminen. Kukaan ei ollut tästä kiinnostunut, joten se menee puheenjohtajalle. Sitten lausunnot. Neuvoston asetusehdotus, jolla korjataan asetusta 994 artikloiden 92-93 soveltaminen sopimuksesta ja tietyt horisontaaliset valtionavut ja asetus 1370, eli julkiset liikennepalvelut tie- ja raideliikenteessä. Eli tässä on kyse julkisista tuista, johon liittyy tiettyjä huolenaiheita ympäristövaliokunnassa, talousasioiden valiokunnassa, ja koordinaattorit suosittelevat, että sovelletaan sääntöä 50 ja puheenjohtaja toimii esittelijänä. Tämä on meitä koskeva asia ja hyvin tärkeä kuitenkin. Ja sitten ilmoitusasioista muut lausunnot olivat sellaisia, että niitä ei tehdä. Eli sisämarkkinoiden vahvistaminen poistamalla veroesteitä matkustaja-autojen osalta. Sitten vuosikertomus EUn lainsäädännön soveltamisesta, sitten sääntelypuitteistot ja tieliikenteen, dieselin ja polttoaineen laatu. Ja sitten ei myöskään laadita lausuntoa tiedonannosta, joka liittyy läheisempään yhteistyöhön alueellisessa integraatiossa magreb alueella Ja eikä myöskään liittyen EUn menojen laatuun. Koordinaattorit katsoivat, että lentoturvallisuus ja erityisesti mietintö, joka liittyy Concorde-onnettomuuteen ja turvallisuusolosuhteet, polttoainemääriin ja niin edelleen, halpalentoyhtiöissä. Eli me katsoimme, että pyydämme EASan valiokunnan kokoukseen myöhemmin ja keskustelemme tästä. Ja sitten täytyy katsoa, onko jotain turvallisuuskysymyksiä liittyen EUn talouskriisiin. Sitten sisämarkkinavaliokunnan aloite Eli uusi esityslista Euroopan kuluttajapolitiikalle. Eli lähetämme kirjeen sisämarkkinavalikunnan puheenjohtajalle. Sitten 2013 vuoden uudistettu kalenteri hyväksyttiin, eli sitä uudistettiin, koska meidän piti lisätä toinen Strasbourgin viikko lokakuulle. Ja se meni itse asiassa päällekkäin valiokunta viikon kanssa, eli meidän täytyy uudistaa tätä. Toivottavasti teillä nyt on se, joten, jotta voitte nähdä, mitä koordinaattorit ovat pyytäneet. Sitten komitologiamenettely. Koordinaattorit panivat merkille, että sisäiset aikarajat e osalta ovat menneet umpeen. Ja sitten matkailutilastot 31. tammikuuta. Ja tähän mennessä ei mitään muodollista ehdotusta ole tullut lentoaikojen rajoituksista. Ja milloin se sitten tulee valiokuntaan, niin koordinaattorit katsovat, että miten pitäisi järjestää kuuleminen tästä. Otan tämä nyt esille, koska tänään on mielenosoituksia, mutta parlamentilla ei ole kantaa, koska emme ole saaneet mitään komission virallista kantaa. Ja mitä tulee sitten näihin lentoaikoihin, niin se on komitologiamenettelyssä. Ja parlamentti voi ainoastaan sanoa kyllä tai ei, eli me emme voi tehdä mitään muutoksia. Sitten muista asioista. Flamenia tapaus. Ja vastaamme Kallasin kirjeeseen ja pyydämme lisätietoja siitä, mitä hänen alkuperäisessä vastauksessaan oli sitten megarekat. Tästä keskusteltiin viime viikolla parlamentissa ja koordinaattorit suosittelevat, että pyydämme, että puhemies ottaa yhteyttä komission puheenjohtajaan liittyen täysistunnon päivämäärään, jotta, no miten nyt sanoisin, voimme nyt lieventää tätä hämmennystä, joka liittyy komission vastaukseen tässä kysymyksessä. Eli tässä nyt tietoja koordinaattorin kokouksesta. Onko kysymyksiä? Liberatski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałem zapytać, czy ko- koordynator... Kiitoksia. Miettivätkö koordinaattorit neljättä rautiapakettia lainkaan? tekst, którego wynikało, że... Minä olen lukenut tämän tekstin ja siinä annetaan ymmärtää, että Deutsche Bahnin johtaja haluaisin kutsua kansleri Merkelin pohtimaan sitä, mitä neljännen rautatiepaketin suhteen tehtäisiin siinä toivossa, että pakettia ei syntyisi. Meillä on ollut paljon toiveita 17. joulukuuta viivytystä siir- kertyy lisää. Eikö meidän pitäisi tässä olla yhteyksissä komissioon, jotta työtä saataisiin nopeutettua ja tämä paketti saataisiin liikkeelle, sillä tämä kummallista nyt tekeillä. Koordinaattorit eivät keskustelleet tästä, mutta tiedän, että komissio on kysynyt, voisimmeko odottaa viikon verran. Hän nyt menee Berliiniin keskustelemaan Saksan hallituksen kanssa tästä asiasta, ja se on nyt varmaan paras tapa toimia tällä hetkellä. Eli että komissio tekee, minkä pystyy. Ja sitten kun hän tulee takaisin Berliinistä, jos on vielä ongelmia, niin uskon, että komissio ilmoittaa meille siitä sitten ajoissa ja voimme sitten toimia sen mukaan. Mutta tällä hetkellä oikea tapa toimia huolimatta kaikista viiveistä, niin oikea tapa toimia on, että annamme nyt komissiolle vielä ylimääräisen viikon, jotta se voi keskustella Saksan hallituksen kanssa tästä aiheesta. No niin, voidaanko nämä koordinaattoripäätökset hyväksyä? Kiitoksia. Seuraavaksi äänestykset. Eli tarkistetaan ensin, että kaikkien laitteet toimivat. Äänestys alkaa. Eli tarkistamme laitteiston. Okay. Judge your card's on its way, is it? Kirkiskorttisi on kai tulossa. Onko joku muu unohtanut äänestyskorttinsa? No niin, sanoisin vielä uuden vuoden kunniaksi, että EPP ei ole tänään yliedustettuna. Eli kiitämme heitä tästä. Niin tämä voidaan ihan merkata pöytäkirjaan. No niin. Eli aluksi EU yleinen talousarvio, vastuuvapaus 2011, pääluokka 3, komissio. Valmistelija on Durand. Esit- valmistelija on tehnyt suullisen tarkistuksen, joka korvaa kohdan 1. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Jos ei, niin äänestämme sitten siitä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loppuäänestys. Äänestys alkaa. As everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 36 puolesta, kaksi vastaan, kaksi tyhjää. Tämä on hyväksytty. Onnittelut. Seuraava mietintö on vastuuvapauden myöntäminen meriturvallisuusvirastolle, EMSalle – Suullinen tarkistus sosiaalidemokraattiryhmästä on liitteenä. Onko tähän mitään vastaa? Ilmeisesti ei. Suullinen tarkistus numero yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. As everybody voted. Äänestys päättyy. 38 puolesta, kaksi vastaan. Onnittelut edustaja Maistar, tämä on hyväksytty. Next is EASA. Again it's... Seuraavana on taas EASA. Tarkistus yksi Dantan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi, suljen tarkistus. Onko tähän mitään vastalauseita? Ei. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Has everybody voted? Yes. Vote is closed. Äänestys päättyy. Seven in favor, three against. 37 puolesta kolme vastaan. Tämä on hyväksytty. Onnittelut jälleen kerran. Seuraava on myöskin Jessinin. Tämä on rautatie. Virasto. Tarkistus yksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus tarkistukseen kolme, onko vastalausetta ellei, eli tarkistus kolme suullisesti muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys, äänestys alkaa. Is everybody voted? Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. 37 puolesta kolme vastaan. Onnittelut edustaja Maisten jälleen kerran hyväksytty. Cesar! again. Seuraavana Cesar, vastuvapari myyntäminen. Man one, those in favor. Tarkistus yksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty Hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. As everybody voted. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 36 puolesta. Kaksi vastaan kaksi tyhjää hyväksytty. Onnittelut kaikista näistä mietinnöistä Jessiin. Is the own initiative report. Seuraavana oma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 vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kymmenen puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan kymmenen, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta. 18 toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 20. Loppuosa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty.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 Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. kaksi Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Nähdäkseni hylätty, mutta tarkistetaan 32. Äänestys alkaa. EPPllä yksi liikaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 30. Suullisella tarkistuksella. Sopiiko se kaikille? 30 puolesta,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 Tarvitseeko tässä sen kummempaa nyt sanoa? Eli siis hylätty. Kompromissi kolme. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 37 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 39 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 42 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 41 raukeaa, 44 raukeaa ja 43 raukeaa. Eli Kyllä nämä raukeavat, koska 42 hyväksyttiin. Joten nyt 45. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Neljäkymmentäkuusi. Neljäkymmentä vedettiin takaisin. Neljäkymmentäkuusi puolesta, vastaan tyhjää hylätty, mutta katsotaan, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 47 ensimmäinen osa puolesta vastaan Vielä uusiksi. 47. Ensimmäinen osa äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa 47. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 48. Ei, anteeksi, toinen osa. Toinen osa 47 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Eli 12 nähtävästi raukkea. 48 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 52 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 53 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 54 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Loppuäänestys, äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 36 puolesta, 4 vastaan hyväksytty. Onnittelut edustaja Kamalille. Seuraavaksi äh, neuvottelu, äh, neuvotteleminen komission ja neuvoston kanssa TNTstä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 34 puolesta 6 vastaan, eli mandaatti on vahvistettu. Kiitokset naiset ja herrat. Näin päätämme äänestyksen. Nyt sitten siirrymme Eh, Groshin mietintöön. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Meillä on hiukan aikataulupaineita tässä asiassa, koska meillä oli nyt joulutauko. Mutta kuitenkin uskon, meillä on vielä riittävästi aikaa käsitellä tätä asiaa. Kuten tiedätte, ehdotus liittyy nyt EUn ulkopuolisiin kysymyksiin. Ja Perusteella on, että vaikka vuodesta 1998 aloitettiin miettiä globaaleja ratkaisuja näihin kysymyksiin, niin mitään tärkeää ei ole saatu aikaan, mutta sitten marraskuussa saimme ensimmäisiä myönteisiä merkkejä asiasta, ja siksi on nyt tämä ehdotus. No tämä lähtökohta on mielestäni ihan hyvä. Ja mehän olemme jo aikaisemmin todenneet, että tämä ETS-periaate ei nyt ole kyseenalaistettuna, vaan me haluamme nyt vain käyttää tilaisuuden hyväksi globaalilla tasolla jatkaa näitä neuvotteluita. Ja siksi komissio rajoittuu tällä hetkellä vain yhden vuoden aikatauluun. Ja näin ollen meillä on nyt näitä paineita. Eli tarkistuksissa on viitattu siihen, että meidän kannaltamme kyseessä on tosiaan yksi vuosi. Ja me odottelemme nyt näitä tuloksia tämän vuoden kuluessa neuvotteluista ja lähdemme myöskin siitä, että mikäli mitään edistystä ei saada aikaan, niin silloin me noudatamme tämänhetkistä lainsäädäntöä ja silloin päästökauppajärjestelmä koskee kaikkia lentoja, mutta jos nyt saadaan jotain konkreettisia tuloksia näistä neuvotteluista, niin sitten ehdottaisin, että komission pitää ilmoittaa tästä näistä tuloksista parlamentille, eli tässä pitää toimia avoimesti. Ja toiseksi myöskin, ennen kuin komissio ryhtyy lisätoimiin, voin kuvitella, että jos saadaan myönteisiä tuloksia neuvotteluista, niin sitten lisätoimiin on ryhdyttävä. Ja tässä tapauksessa komission täytyy tehdä ehdotuksia. Ja sitten kaksi asiaa täytyy ottaa huomioon. Ensinnäkin markkinoita ei saa vääristää näillä toimilla. Esimerkiksi ei voi olla niin, että päästökauppajärjestelmää sovelletaan EUn sisällä, mutta ei ulkopuolella. Eli meidän täytyy ryhtyä oikeanlaisiin toimiin tämän suhteen. Ja toiseksi keskustelussa täytyy korostaa myöskin sitä, että parlamentin on oltava mukana, kun näissä asioissa tehdään lisäpäätöksiä. Eli meillä on hiukan aikataulupaineita, mutta ei nyt mitään ihan mahdottomia paineita kuitenkaan. Ympäristövaliokunta on johtovaliokunta, mutta se on kuitenkin ilmoittanut, että se, kun se keskustelee komission kanssa näistä kysymyksistä, niin myöskin meidän valiokuntamme on edustettuna, vaikkakin me teemme tästä asiasta vain lausunnon. Ympäristövaliokunta jo 26. päivä äänestää tästä ja siksi pyytäisin, että tarkistusten osalta määräaika määritellään niin, että pystymme äänestämään niistä ajoissa myöskin tässä valiokunnassa. Ja näin ympäristövaliokunta voi ottaa myöskin meidän lausutumme sitten oikealla tavalla huomioon. Kiitos. Thank you, Mr. Gross. Mr. Uh, thank you, Kiitos. Eh, puheenjohtaja, kiitän eh, esittelijää hänen nopeasta työstään, koska meidän täytyy eh, todellakin hyvin nopeasti tehdä päätös tästä niin, että komissiokin voi ottaa tämän huomioon tänään me emme oikeastaan ole kovinkaan kaukana siitä tilanteesta, mitä me liikennevaliokuntana halusimme muutama vuosi sitten, kun tätä lainsäädäntöä tehtiin, koska me ajattelimme, että teemme työtä tavallaan kahdessa vaiheessa. Eli että ensin otetaan liikenne huomioon ja sitten sen jälkeen, kun että järjestelmää on hieman työstetty ja muokattu ja se, sitä on sopeutettu, silloin voimme lähteä keskustelemaan siitä, että se laajennetaan myös muualle maailmaan. No, silloin lainsäädäntäjä päätti toisin. Me tiedämme, mitä ongelmia se aiheutti. Nyt meidän täytyy toimia sitten sen mukaan. Minusta Euroopan komission ehdotus on ihan kohtuullinen. Hyvä. Käyttäkäämme maksimaalisesti tätä avausta, joka saatiin tehtyä, kun kansainvälinen äh, lentojärjestö, lentoliikennejärjestö kokoontui ja päätti tästä. Ja niin, että ensi vuonna saisimme sitten luonnoksen, päätösluonnoksen koko maailmaa koskevasta äh, määräyksestä. Jos se onnistuu, silloinhan olemme luonnollisesti iloisia, mutta onhan tässä nyt muitakin mahdollisuuksia. Ensinnäkin, että se kaatuu, sekin täytyy ottaa huomioon. Lainsäädäntö, jonka me olemme eh, hyväksyneet, sitähän täytyy kunnioittaa. Toinen vaihtoehto on se, että me pääsemme sopimukseen, mutta kuitenkaan sitä ei eh, toimeenpanna esimerkiksi taloudellisten syiden vuoksi. Ja silloin täytyy katsoa, voidaanko tätä siirtää eteenpäin vai onko se välttämätöntä. En nyt oikein tiedä, pitäisikö meidän nyt vielä ottaa tätä mahdollisuutena mukaan, koska sehän heikentää Euroopan unionin neuvotteluasemaa, joten tätäkin pitäisi hieman miettiä. Oli miten oli. On erittäin tärkeää, että komissio myös nyt tässä tulevina kuukausina pitää tätä valiokuntaa ja koko parlamenttia prosenttia ajan tasalla niin, että me tiedämme, mitä tapahtuu ja että me koko ajan tiedämme, missä mennään, mitä tehdään ja niin, että me voimme sitten uudelleen ottaa kantaa asiaan. Kiitos. Kiitos, Meissner. Kiitoksia. Minulla no, ei ole paljon sanottavaa, koska kaksi edeltäjää jo sanovat hyvin paljon näistä asioista. Mutta tässä kysymyksessä komissio on tehnyt ehdotuksen, johon EU on ottanut jo kantaa, ja muu maailma taas vastustaa sitä. Olen kyllä optimisti ja toivottavasti maailmanlaajuinen ratkaisu löydetään, josta päästään sopuun. No ei varmaan ratkaisu ole tämä päästökauppajärjestelmä, vaan jonkinlainen muu järjestelmä. Se nyt olisi optimaalinen ratkaisu, mutta jos tätä ei saada aikaan, niin sitten, ja tämähän aina ollut EU-politiikkaa tällä alalla, että me etenemme tässä asiassa ja annamme näytämme esimerkkiä muulle maailmalle ja meidän täytyy katsoa sitten, kuinka paljon se vääristää kilpailua meidän lentoliikenteessämme Euroopassa. Eli tämä täytyy pitää mielessä ja siksi tilanne on hyvin hankala ja toivottavasti löydämme sopimuksen maailmanlaajuisesti. Se olisi hienoa, jos se onnistuisi, koska meidän kannaltamme se olisi yksinkertaisen ratkaisu. Ja tällä tavalla päästäisiin parhaalla tavalla siihen tavoitteeseen, että päästöjä voidaan vähentää, mikä nyt on päästökauppajärjestelmän tarkoituksena. Eli meidän täytyy nyt tarkastella tätä hyvin läheltä ja on hyvä, jos komissio kertoo tarkasti, miten tässä asiassa aiotaan edetä. Thank you, Mr. Kramer. Ja, wir unterstützen. Niin, me tuemme Groschin mietintöä periaatteessa, mutta yksi asia on luonnollisesti selvä. Päästö, kauppajärjestelmä ei täytä niitä toiveita, joita me asettimme aikoinaan. Hinta on tällä hetkellä 5 euroa me olimme laskeneet, että se olisi 12-13 euroa, mutta nyt annetaan niin paljon poikkeuksia ympäri maailmaa, että koko äh, kilpailu, joka oli tarkoitus käynnistää tämän myötä, on oikeastaan rauennut. Okei, tämä on viimeinen mahdollisuus ottaa tämä maailmanlaajuisesti käyttöön, se olisi mahtavaa, mutta olen skeptinen, koska esimerkiksi äh, amerikkalaiset sinällään eivät vastusta päästökauppajärjestelmää ja he ovat sanoneet, että he tukevat tätä heti, kun Euroopassa yölentokielto kaatuu. No, täytyyhän meillä luonnollisesti olla B-suunnitelma. Muistan silloin, kun tämä päästökauppajärjestelmä otettiin käyttöön, silloin lentoyhtiöt hyväksyivät tämän sen vuoksi, että he pelkäsivät toisaalta, että otetaan käyttöön kerosiinivero. Luonnollisesti, jos kerosiinivero otetaan käyttöön, silloin lentäminen muuttuu kalliimmaksi ja tällä tavalla voitaisiin, tämäkin voitaisiin hyväksyä, jos kaikki jäsenvaltiot tämän allekirjoittaisivat kerosiini vapaus ei ole joka, maailmassa, joka paikassa maailmaa, koska on myös maita, joissa on maksettava kerosiinin veroa. Eli tämä voisi olla tämä B-suunnitelma sen vuoksi, että jatkuva lentoliikenteen subventointi, vaikkakin se on ilmastolle haitallista, ei voi jatkua. Muistutan äh, teitä, että äh, esimerkiksi äh, Venäjällä on näitä maksuja, kun lennetään Siperian ylitse. Eli mekin voimme osoittaa, että Eurooppa on vahva tekijä 500 miljoonaa ihmistä ja täällä on paljon lentoliikennettä ja sen vuoksi hintojen pitäisi olla myös reiluja niin, että tavallinen kansalainen ei sitä subventoi. Mutta sen lisäksi pitäisi muistaa, että ei voi olla niin, että ilmaiseksi kaikki hoituu, vaan että tämä muuttuu kaikki kalliimmaksi. Siihen suuntaan ollaan menossa, koska ei voi olla niin, että lentoliikenne vapautetaan kaikista maksuista, vaikkakin stratosfäärissä päästöt ovat viisi kertaa vaarallisempia kuin maan äh, pinnalla. Ja lentokoneitahan tuetaan myös, kun niitä rakennetaan. Eli yhtäältä me äh, äh, luomme tässä tällaisen kuplan, lentoliikennekuplan, Joten tämäkin on veronmaksajien maksettava. Enkä minä ymmärrä, miksi tässä nyt lähdetään siihen, että, että Matti Meikäläiset subventoivat lentoliikennettä. Kiitos, Foster. Um, kiitoksia puheenjohtaja ja suuret kiitokset Mattiölle hänen mietinnöstään. Meilläkin on B-suunnitelma ja tämän äh, ryhmän suunnitelma on johdonmukainen. Tämä liittyy ETSään itseensä. Olemme sitä mieltä, että tätä taukoa tulisi ulottaa kaikkiin lentoihin. Me tiedämme, että olette saaneet, ähm, että tämä on tullut ympäristön pääosastolta ja nyt kaikki haluavat siivota tämän sotkun. Kukaan ei itse asiassa kuuntele sitä, mitä alun perin tarkoitus oli tehdä. Tässä en tarkoita sitä, ettemmekö tue järkeviä toimia, jossa kaikki liikennemuodot kantavat vastuunsa päästöistä ja tällaisista asioista, mutta tosiasia on se, että olemme päätyneet hyvin syvään poliittisen kansainväliseen sotkuun, eikä tässä ole voittajaa näkyvillä. Kyllä me todellakin olemme tietoisia siitä, että tämä tulee jatkumaan, äänestys tulee tapahtumaan. Olemme edelleen sitä mieltä, ettei tämä ole ainut hyvä tapa edetä. On muita keinoja hillitä ympäristölle koituvia rasitteita, kuten esimerkiksi yhtenäinen ilma-alue ja niin edespäin, mutta ymmärrämme, että Euroopan unioni saa menettää kasvojaan. Tämä on välillä ongelma. Välillä me kaikki teemme virheitä ja ihmisten pitäisi vain myöntää se ja siirtyä eteenpäin. Mielestäni tässä on suuri virhe. Me olemme pyrkineet laajentamaan tätä järjestelmää koko alalle. Mutta kuten sanoin, puheenjohtajan mielestäni ICAOn suhteen. Kokous ei ollut kovinkaan erilainen kuin suurin osa ICAOn kokouksista. En ole kovinkaan optimistinen. En usko, että ICAO voi päästä tässä ratkaisuun. Minun loppukysymykseni olisi komissiolle. Vuoden päästä, kun eh, kaikkien pitäisi olla tässä valmiina myöskin on, vaikka näin ei todennäköisesti tapahdu, sillä heillä ei ole mitään oikeudellista voimaa kertoa kenellekään, kuinka toimia. Mitä tulee tapahtumaan vuoden lopulla, kun nämä muut maat eivät tule kunnioittamaan järjestelmää, amerikkalaiset eivät voi, sillä heillä on laillinen syy siihen, että hänen lentoyhtiönsä eivät voi osallistua Euroopan unionin ETS-järjestelmään ja muut maat eivät tule sitä noudattamaan. Mitä tulee tapahtumaan vuoden lopulla, kun muut maat eivät tätä järjestelmää noudata? Kiitoksia. Ja Kiitoksia ihan lyhyesti nyt, sen jälkeen kun Foster käytti puheenvuoron. Tuen siitä, mitä hän juuri sanoi. Minäkin katson, että meidän täytyy varmistaa, ettei oma lento teollisuudemme kärsi näistä säännöistä. Monista syistä lentoyhtiöt ovat nyt paineen alaisina, koska on epäreilua kilpailua arabialueelta erityisesti. Ja nyt on sitten tilanne sellainen, että yksipuolisesti toteutetaan näitä toimia. Se ei tietenkään ole avuksi ja siksi minäkin vaatisin, että komission jäsen Hedegaard puuttuu näihin yksipuolisiin toimiin, kunnes todellakin löydetään globaali ratkaisu päästökauppajärjestelmään. Ja siihen asti meidän ei pidä rasittaa yksipuolisesti omia lentoalan toimijoidamme. Sitten Chair, I just want... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vain pöytäkirjoihin, että olen täysin samaa mieltä aiempien puhujien kanssa ja ihan lyhykäisesti. Jos pääideana on säästää Euro- tai siis säilyttää Euroopan unionin kasvot, niin lopputuloksena on päinvastainen tilanne. Me tarvitsemme globaalin ratkaisun heti ja äh, sitten vasta muuta. Pirker. Kiitoksia. Ihan lyhyesti tosiaankin meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen, että teemme kaikkemme, jotta kilpailun vääristymät eivät rasita eurooppalaisia lentoyrityksiä. Sehän nyt on ainoa tapa toimia, kunnes löydetään järkevä maailmanlaajuinen ratkaisu. Muuten se johtaa hyvin dramaattisiin tilanteisiin eurooppalaisen, eurooppalaisten lentoyhtiöiden osalta, joten ehdotan sitä, mitä Mathieu ja muut puhujat ehdottivat. Kiitos. Thank you for myself before I... Kiitoksia. Ennen kuin ilmaston pääosastoon edustaja saa puheenvuoron, niin sanoisin, että meidän täytyy tukea nyt Groschia ja tätä mietintöä. Meillähän on nyt lausunto, joka täytyy nopeasti toimittaa ympäristövaliokuntaan. Oli meillä millaisia kantoja hyvänsä sen suhteen, millainen tilanne nyt on. Joku on puhunut sotkusta, niin se nyt ei ole tärkeää, vaan ensinnäkin meidän täytyy tukea matjo matjo Groschia tämän mietinnön osalta. No sitten toiseksi, ja monet tästä jo mainitsivatkin, ja toivottavasti komission edustaja voi vastata joihinkin näihin kohtiin. Eli nyt on huolenaiheita tässä valiokunnassa siitä, mitä tapahtuu, jos on on yleiskokous eikä siellä päästä sopimukseen. Eli mitä sitten tapahtuu? Me tiedämme, että ICAO on hyvin hankala elin, kun ajatellaan yleisiä sopimuksia, erityisesti tässä kysymyksessä. Ja voidaanko kello nyt pysäyttää, jotta kasvot voidaan pelastaa, koska nyt saattaa syntyä esimerkiksi kauppasotia, niin en tiedä, Sanoisin vain, että tämä nyt tehtiin ja yritimme saada aikaan globaalin sopimuksen. Globaali sopimus on avainasemassa, mutta meillä on todellinen sotku tässä kysymyksessä, koska olemme toimineet väärällä tavalla. Ja mehän tiedämme, että on vääristymiä EUn sisällä, ja ymmärrän, että Nämä kysymykset ovat hankalia, koska nämä maksut koskevat vain EUn sisäisiä lentoja, mutta eivät sen ulkoisia. Eli meillä pitää olla suunnitelma B, mutta Michaelin kanssa olen eri mieltä siitä, että en usko, että hänen ehdotuksensa on ratkaisu. Mutta on asioita, jotka pitää ottaa huomioon, mitä jos skenaariota ajatellen. Ehkä se on hiukan pessimististä. Voi olla. Mehän olemme olleet viime vuosina pessimistisiä, mutta meidän täytyy tietää, mitä saattaa tapahtua ja millä tavalla sitten reagoidaan näihin tapahtumiin, mikäli globaalia sopimusta ei saada aikaan. Jos maailmanlaajuista sopimusta ei saada aikaan, ja vastaus on, että otamme uudelleen käyttöön päästökauppajärjestelmän. No, ymmärrän kyllä sen logiikan, mutta mitä sen jälkeen sitten tehdään, kun palaamme samaan kantaan, joka meillä oli ennen tätä keskeyttämistä. Ja sitten pelättiin kostotoimia kolmansista maista. Eli meidän täytyy nyt saada tähän asiaan selvyyttä, ei pelkästään vastausta siihen kysymykseen, millä tavalla saadaan aikaan sopimus. Koska nyt on skeptisismiä sen suhteen, saadaanko sopimusta aikaan. No niin. Sitten Ilana Badum, ilmeisesti komissiosta ilmastonmuutoksen pääosastosta. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille ja hyvää huomenta. Haluaisin myöskin yhtyä näihin ihmisiin, jotka kiittivät edustaja Crossin hyvin nopeaa työtä tässä luonnoksessa – Haluaisin myöskin tunnustaa ponnistukset, joita kaikki jäsenet ovat tehneet tutustuessaan tähän poikkeusehdotukseen ja he ovat toimineet näin yhdessä, jotta pääsemme eteenpäin. On selvää, että olemme tilanteessa, jossa joudumme toimimaan epätavanomaisen nopeasti. Tämä vaatii jonkin verran käytännönläheisyyttä ja halua tehdä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Onneksi olemme nyt hyvin positiivisesti päässeet alkuun neuvostossa ja nyt tähän asiaan liittyvät valiokunnat pääsevät myöskin työhön. Haluaisin tehdä pari huomiota. Kolme oikeastaan. Ensimmäinen on se, että komissio on sitoutunut täydelliseen läpinäkyvyyteen tämän poikkeuksen suhteen. Me ymmärrämme, että olemme tässä yhteispäätösmenettelyssä asettaneet kumppaneillemme aika suuren tehtävän, mutta ymmärrämme, että on myöskin tärkeää, että tämä työ tapahtuu ajanmukaisesti ja ripeästi. Meillä on paljon kansainvälisiä kumppaneita, jotka vaativat selvyyttä ja me tarvitsemme tämän tyyppistä selkeyttä, jotta voimme vastata näiden kumppaneidemme pyyntöön. Mitä tulee sitten näihin elementteihin, jotka liittyvät kilpailun vääristymiseen ja tasapuoliseen toimintaan, haluamme tehdä aivan selväksi, että tämä on väliaikainen poikkeama. Me puhumme yhdestä vuodesta. Olemme arvioineet, että yksinkertainen poikkeama artiklasta 16 tässä yhteydessä tekee mahdolliseksi luoda tarvittavaa selkeyttä kuitenkaan saattamatta ETS-direktiiviä vaaraan. Ja tämä tekee mahdolliseksi tämän on prosessin päätösten jälkeen ryhtyä oikeisiin toimiin. On selvää, että me emme oleta, että tilanne muuttuisi suuresti nopeasti Euroopan unionin sisällä. Ne toimijat, jotka mm, lentävät Euroopan sisäisiä reittejä, tulevat yhä noudattamaan Euroopan unionin lainsäädäntöä täysin. Eli kaikilla Euroopan unionin reiteillä – vaatimukset ovat seurannan ja todentamisen suhteen samanlaisia kuin ennen tämän vuoden aikana. Sitten liittyen artikloihin ja tähän väliaikaisen poikkeukseen ja mekanismiin. Nämä ovat asioita, joista meidän täytyy keskustella myöskin trilogissa ja komission eri yksiköiden täytyy puhua näistä asioista myöskin keskenään, jotta voisimme tehdä lopulliset päätökset näissä asioissa. Lopulta haluaisin sanoa vielä sanan sen eh, ikäon prosessista. On selvää, että me kaikki haluaisimme saada aikaan mahdollisimman paljon selkeyttä siitä, mitä syyskuussa ja lokakuussa halutaan saada aikaan, mutta tämä on kansainvälinen neuvottelu. Kuinka tarkkoja, kuinka kuvailevia me haluamme olla odotuksiemme suhteen tällä hetkellä, tämähän tulee vaikuttamaan neuvotteluihin, jos näin teemme. Ja tässä haluaisin vedota vastuullisuuteen. Meidän täytyy antaa tämän prosessin olla todellinen neuvotteluprosessi, jossa me kuuntelemme kumppaneitamme kolmasista maista niin, että pystymme kuitenkin puolustamaan Euroopan unionin intressejä vahvasti tällä hetkellä. Korkean tason työryhmä, jonka puheenjohtaja Kolmet on koonnut, jotta voisimme tehdä poliittisia päätöksiä äh, ikäon prosessin teknisistä asioista markkinoihin perustuen on keskittynyt kolmeen työlinjaan. Se on tarkastellut puitteistoa, joka auttaisi tekemään tietä äh, kansainväliselle järjestelmälle keskusteluihin – yhden yhtenäisen globaalin mallin toteuttamisesta. Tämän me toivomme ähm, seuraavan todellisista äh, neuvotteluista, kansainvälisistä neuvotteluista. Ja sitten kolmas linja käsittää muut elementit, erilaiset tekniset kysymykset ja kansalliset kysymykset. Nämä saattavat myöskin tukea työtä suuresti. Tällainen ratkaisupaketti nähdäksemme tuottaisi ympäristöllisiä hyötyjä vastaavalla tasolla kuin ETS-tyyppinen järjestelmä voisi tuottaa. Väliaikana me toivomme, että tästä puitteesta saadaan sovittua. Meillä on nyt harvinainen mahdollisuus, koska ICAon prosessiin todella eri tahot ovat sitoutuneet. Meillä on syys-lokakuussa neuvotteluja ja voimme tämän jälkeen muuttaa Euroopan unionin ETS-järjestelmää aikaansaadun sopimuksen mukaisesti. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Gross, olkaa hyvä. Kiitos näistä kommenteista ja huomioista. Haluaisin lyhykäisesti kommentoida komissiota. Me olemme puhuneet eh, näistä, siitä, että vaikkakin me saisimme ensin eh, positiivisiakin eh, signaaleja, niin on kuitenkin molempien osapuolten intresseissä, että komissio ja parlamentti tekee vahvasti yhteistyötä, eikä lähde tässä lähde artiklojen varjolla konfrontoimaan toisiaan Minusta tämä valiokunta ja koko parlamentti on osoittanut hyvin paljon avoimuutta ja halua keskusteluun. Ja me olemme myös antaneet pelitilaa toimia oikealla tavalla. Ja minusta meidän pitää tästä hengestä pitää kiinni. Tämä on meille hyvin tärkeää. Toinen on ehkäpä vastaus myös sitten Brian Simpsonille. Tällä hetkellä meillä ei oikeastaan ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin sanoa, että mikäli tässä ei päästä eteenpäin, niin silloin toimitaan nykyisen Euroopan lainsäädännön mukaan. Ja jos me tänä päivänä etsimme vaihtoehtoja ja tätä kuuluisaa suunnitelma b niin silloin me emme ainoastaan heikennä EUn asemaa, vaan myös meidän neuvottelijoidemme asemaa, jotka globaalilla tasolla pyrkivät löytämään ratkaisun muiden osapuolten kanssa. Kiitokset äh, tästä keskustelusta ja pyytäisin, että me tekisimme tänään jo aikataulun niin, että voisimme antaa ajoissa ympäristövaliokunnalle meidän lausuntomme. Paljon kiitoksia. Tarkistusten jättämisen takarajan 28. tammikuuta keskipäivällä ja äänestys tullaan tässä valiokunnassa pidettämään 19. päivä helmikuuta. Ja äänestys täysistunnossa on huhtikuussa, jotta pääsimme näihin tiukkoihin aikarajoihin. Eli 28. päivä tammikuuta keskipäivällä tarkistuksen jättämiseen takaraja. Kiitoksia hyvin paljon. Nyt voisin mennä Euroopan unionin ulkoisen ilmailun politiikkaan. Tämä on oma-aloitteinen mietintö. Marian Jean Marinescu, olkaa hyvä. Eh, Kiitos eh, puheenjohtaja. Kuten te tiedätte, tätä aihetta käytet, käsiteltiin 2005. Euroopan parlamentti on laatinut eh, päätöslauselman tästä vuonna 2006, mutta asiat ovat muuttuneet sen jälkeen. Tässä on päästy eteenpäin, mitä tulee sopimuksiin kolmansien maiden kanssa. Ja kun pyritään luomaan yhteistä ilmailupolitiikkaa ja alueita EUn jäsenval- eh, naapurivaltioiden kanssa. Siitä huolimatta vielä on paljon tehtävää meidän on vastattava tulevaisuuden haasteisiin ja lento liikenteessä suurimmat kasvut tapahtuvat tällä hetkellä Aasiassa ja latinalaisessa Amerikassa, joka luonnollisesti liittyy siellä olevaan taloudelliseen kehitykseen, joka on nopeampaa kuin täällä. Mitä, mikäli me haluamme ulkopolitiikkaa, ilmailupolitiikalle unionin hyväksi, meidän täytyy silloin ensin hoitaa sisäiset ongelmat, joita meillä on. Meidän on vietävä päätökseen yhteinen eurooppalainen ilmatila ja minusta me olemme tässä nyt joutuneet jonkinnäköiseen umpikujaan. Askelia on tehty, mutta ei riittävästi. Tämä yhteinen eurooppalainen ilmatila sisällyttää mukaansa myös maita, jotka ovat EU-naapurimaita. kun puhuu muiden maiden kanssa tästä ja jos haluaa asettaa tiettyjä ehtoja kansainvälisiin sopimuksiin, niin silloin nämä ehdot täytyy ensin täyttää EUn alueella. Minusta meidän pitäisi miettiä komissiolle mandaattia, jotta se voisi neuvotella meidän strategisten kumppaneittemme kanssa, kun on kysymys tämänkaltaisesta kaupasta. Eli siis Kiinan ja Intian kanssa esimerkiksi. Ja meidän täytyy myös miettiä nykyisiä vallalla olevia rajoituksia lentoyhtiöille. Samoin kuin meidän täytyy miettiä, miettiä sisäisiä, sisäistä kilpailua, jota meillä on kansallisia veroja, matkustajaveroja ja niin edelleen. Minä toivon, että saisimme aikaan mietinnön, joka tukisi johdonmukaista ulkopolitiikkaa ilmailun alalla politiikkaa, joka edistäisi yleistä EUn talouskehitystä näinä kriisin aikoina. Samanaikaisesti, luonnollisesti, tämä vaikuttaisi suoraan kaupalliseen lentoliikenteeseen. Me haluamme hyviä palveluita matkustajillemme. Kiitos. Mr. Mr. Al Kiitos sitten El Kadrawi. Ja, dank u wel, voorzitter. En, uh... Kiitos eh, puheenjohtaja. Kiitokset eh, esittelijälle hänen alustuksestaan. Luonnollisesti tämä on vasta ensimmäinen mielipiteiden vaihto ja katselemme tässä, miten asiat jatkossa kehittyvät. Mutta kaksi asiaa, jota haluaisin painottaa. Ensinnäkin minusta meidän pitäisi tehdä arviointi näistä ilmailusopimuksista, joita viime vuosina on tehty Euroopan unionin ja kolmansien maiden kesken – meidän täytyy perusteellisesti tarkastella, että ne, ovat myös, että ne on laadittu meidän eduksemme myös. Ei, se ei aina ole ihan itsestään selvää. Minusta tuntuu, että me olemme tehneet myös sopimuksia, jossa me olemme hyväksyneet toistemme lentoyhtiöitä toistemme markkinoille, mutta olemme sanoneet, että tämä voi toimia vain, mikäli meillä on yhtäläinen tavallaan perusta ympäristöasioissa, sosiaalisissa asioissa ja niin edelleen. Niin kauan kuin tätä ei ole, niin on hyvin vaikeaa saada aikaan rehellistä ja oikeudenmukaista kilpailua. Minusta tämä on hyvin tärkeä asia. Ja toinen asia liittyy luonnollisesti siihen, että voi nähdä, että monissa maissa, esimerkiksi Persianlahden valtioissa, invest reagoidaan julkiselta taholta hyvin voimakkaasti näihin yksityisiin yrityksiin ja katetaan heidän tappioita ja niin edelleen. Ja sitä kautta kilpailu maailmanlaajuisesti on epäreilua. Kysymys kuuluukin, voimmeko tehdä asialle jotain, voimmeko tehdä ylipäätään mitään, minkälaista politiikkaa meidän tulee harjoittaa. Ja vielä lopuksi olen samaa mieltä esittelijän kanssa. Meidän pitää siivota oma pesä ensin. Jäsenvaltioiden täytyy huolehtia omista velvollisuuksissaan sosiaalisissa asioissa, ympäristöasioissa. Ja erityisesti lentoliikenteessä, ilmailussa meidän täytyisi kehittää lähestymistapaamme niin, että meillä olisi integroitu ja harmonisoitu lainsäädäntö kaikille. Me olemme matkalla sinne päin, mutta paljon työtä on vielä tehtävänä. Kiitos. Mr. Bennion. Kiitos, Sten Thank you. Uh... Kiitoksia. Tämä on hyvä mietintö ja olen katsonut myöskin komission päivitettyjä tietoja siitä, mitä on tehty, mitä pitää tehdä. Me katsomme, että jos Eurooppa haluaa olla keskeinen maailmanmatkailussa, niin sillä pitää olla voimakasta ulkoista ilmailupolitiikkaa. Eli päätöksiä, joita EUn tasolla tehdään, niiden pitää olla johdonmukaisia ja niiden pitää ottaa huomioon maailmanlaajuinen tilanne. Siksi EASan ja muiden uskottavuus ja yhtenäinen eurooppalainen ääni kansainvälisissä siviili-ilmailujärjestöissä on hyvin tärkeä. Olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy katsoa tätä koko arvoketjua eurooppalaisessa ilmailussa Hiljattain saimme tiedonannon lentoyhtiöltä, ja ne ovat olleet hyvin huolissaan rajoituksista, joita on ehdotettu esimerkiksi ruostonestoaineiden osalta. Eli silloin olisi hyvin hankalaa huoltaa kalustoa EU-ssa. Ne pitäisi lennättää EUn ulkopuolelle, jotta voidaan käyttää näitä aineita ja sitten palauttaa ne tänne. Ja jotkut näistä ovat itse asiassa vaatimukset, että kun jos haluaa laskeutua Yhdysvaltoihin. Eli meillä pitää olla johdonmukaisia sääntöjä myöskin tässä kysymyksessä. Olisi parempi, että tässä tilanteessa keskityttäisiin muuhunkin kuin lentokenttiin, jotta olemme keskiössä maailman ilmaliikenteessä. Pitää löytää innovatiivisia ratkaisuja, joita on jo alettu soveltaa – Esimerkiksi meillä on kapasiteettipuutteita Heathrown lentokentällä yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja meidän täytyy katsoa myötä näisin vähän pienempiä lentokenttiä, esimerkiksi joita Lufthansa on käyttänyt Saksassa. Sitten kansainväliset kauppakysymykset. Olen kahden edellisen puhujan kanssa samaa mieltä siitä, että meidän täytyy todellakin katsoa, millaisia sopimuksia meillä on, ei pelkästään Intian ja Kiinan kanssa, vaan myöskin Yhdysvaltojen kanssa. Meillä on hyvin rajoitetut markkinamahdollisuudet Yhdysvalloissa ja toivottavasti voimme avata nyt kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen kanssa. Ehkä se voisi olla yksi tärkeimmistä kysymyksistä. Eli kiitoksia ja odottelen yhteistyötä kollegoideni kanssa tässä asiassa. Kiitos. Foster. Thank you very much. Uh, Paljon kiitoksia puheenjohtajia ja kiitoksia esittelijälle. Luonnollisesti tämä asia on lähtenyt liikkeelle ennen vuotta 2005, jolloin meillä oli äh, avointen taivaiden neuvottelut ja te ette ollut tuolloin tässä valiokunnan puheenjohtajana eikä komission jäsenkään ollut sama. Tämä on ollut hyvin pitkällinen työ oikeasta syystä ja uskon, että on reilua, että DG Move tai DG Transport ovat tehneet paljon ponnistuksia tämän jälkeen. Tämä ei ole aina helppoa, mutta todellisuudessa meillä täytyy olla hyvä kansainvälinen sopimus. Alueen alkaen jonkin verran varaumia oli, kun tarkastelimme tietynlaisten kahte, kahden puolisten palvelusopimusten päätöksen saattamista. Eli edistystä on tapahtunut hyvin paljon myöskin Yhdysvaltojen kanssa, ja tämä on luonnollisesti hyvin suuri osa kansainvälisiä markkinoita Euroopalle. Me tarvitsemme yhä edistystä, on vielä paljon maita, joiden suhde me pitäisi saada tehtyä sopimus. Meidän tulisi olla hiukan varovaisia, en halua teille kertoa kuinka neuvotella, mutta kun meillä on näitä palvelusopimuksia kolmansien maiden kanssa, emme aina saa kaikkea, minkä haluaisimme, joten meidän täytyy olla varovaisia ja katsoa, että päätös on hyvä ja yhteinen päätös molempien maiden välillä ja että se tulee toimimaan. Me emme aina saa kaikkea mahdollista aikaan, mutta jos meillä olisi tämän tyyppisiä sopimuksia, voisimme edetä. Tietenkin Asia ja Lähi-Itä ovat suuria kysymyksiä. Äh, ongelma on se, että infrastruktuuria puuttuu Euroopasta että voisimme kestellä omaa ilmakalustoamme. Me tarvitsemme lisää kiitoratoja Heathrowlle esimerkiksi ja paljon parempaa infrastruktuuria Euroopan unionin, jos me haluamme yhä olla kilpailussa mukana. Tämän lisäksi tietenkin ilmavalvonta, tämä oma-aloitteinen mietintö liittyen yhteiseen eurooppalaiseen ilmatilaan oli tärkeä. Me olemme tulleet näihin ilmatilan lohkoihin liittyen hiukan umpikujaan. Tämä on hyvin vakava asia. Jos me haluamme olla mukana kilpailussa, meillä on maailmanlaajuisia bisneksiä ja jäsenmaat ei nyt tässä ole kantaneet täyttä vastuuta, joten olemme hiukan pysähdyksissä. Meidän täytyy varmistaa se, että liikumme oikeaan suuntaan ja voimme taata riittävän infrastruktuurin omille yrityksillemme. Tämän lisäksi haluaisin vielä lopuksi sanoa, että ETSn tyyppiset kysymykset, että tämä asiasta juuri puhuimme, tämä ei auta. Meidän täytyy olla hyvin varvaisia, että me ylisäätele eurooppalaisia toimijoita. Me olemme kansainvälisiä toimijoita. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö meillä tulisi olla oikean tyyppistä säätelyä matkustajien turvallisuuden ja muiden asioiden kannalta. Tietenkin me haluamme näitä asioita, mutta meidän täytyy olla varovaisia siinä, että me mene liian pitkälle ja menetä kilpailuetua kaikista näistä syistä, jotka mainitsin. Yhteenvetona puheenjohtajana haluaisin sanoa, että ei tämä liity vain ilmailualaan. alaan. Meillä on tässä valtava toimitusketju, tämä liittyy moniin asioihin, matkailualaan. Ja tämä on osainen koko kuvaa. Meidän täytyy säilyttää tämäkin asia mielessämme. Haluaisin vain tukea komissiota heidän jatkuvassa työssään. Olkaa tässä hyvässä ja rakentavassa roolissa ja ottakaa nämä huomiot mukaan. Ei siksi, että olisin pessimistinen, mutta haluan olla realistinen. Meidän täytyy katsoa, mikä kilpailutilanne on. Nämä ovat nousevat markkinat lähi ei ole mitään rajoituksia lentokentän rakentamiselle tai Aasialle. Meidän täytyy ottaa nämä asiat huomioon. Me emme halua aiheuttaa tilannetta, jossa yrityksemme joutuvat pois pelistä ja joutuvat toimimaan epäsuotuisessa ympäristössä. Kiitoksia. Kiitos sitten Grosch. Danke, Vorsitzende. Ich möchte auch den Berichterstatter... Kiitos äh, puheenjohtaja. Haluan myös kiittää esittelijää hänen työstään. Kuten kollega Said sanoi, tämä on ensimmäinen äh, mielipiteiden vaihto minusta. Äh, kun ajatellaan, mitä me tässä viime kuukausina olemme työstäneet, se osoittaa, miten tärkeää on, että me löytäisimme ratkaisun tähänkin aiheeseen ja esittäisimme todellista eurooppalaista ratkaisua. Kysymys on siitä, että me asetamme laatukriteerimme ympäristökysymyksissä, ty- yritysasioissa, työehdoissa ja niin edelleen. Ja kysymys on siitä, että meidän, tulisiko meidän vakuuttaa muut meidän arvoistamme vaiko ei. Tämä on yksi näistä pääkysymyksistä, josta meidän pitää puhua tässä. Minusta meidän Euroopassa pitäisi osoittaa ei, että me haluamme nämä halvimmat ratkaisut, vaan että me haluamme parhaat ratkaisut. Ja minusta paras ratkaisu ei välttämättä aina ole se, mitä markkinat yksin sanovat, koska on muitakin näkökulmia, joita pitää huomioida. Ja sitten toinen huomio meidän täytyy Euroopassa olla tietoisia siitä, että niin kauan kun me tietyillä aloilla puhumme 27 äänellä, niin silloin me emme kykene vakuuttamaan muita. Jos katsomme näitä sopimuksia ja esimerkiksi Open Sky-sopimusta, niin ähm, silloin suuri maa, kuten äh, USA, ei tee sopimusta Euroopan kanssa, vaan 27 valtion kanssa tai tiettyjen maiden kanssa äh, tehdään sopimuksia, joissa lentoyhtiöille annetaan enemmän vapauksia kuin muille. Esimerkiksi tuetaan eurooppalaista kabotaasia, vaikka me tiedämme, että Amerikassa me emme sitä voi tehdä lainkaan. Eli se, että me emme puhu tärkeissä asioissa yhdellä äänellä ja aivan liian vahvasti 27 maan viranomaiset hoitavat tämän asian. Tämä heikentää meitä varsinkin taloudellisella tasolla. Ja tämä on ehkäpä sellainen asia, jonka me voisimme tässä ottaa esiin. Minä olen omassa kotimaassani Belgiassa, Liegissä kokenut kaikki nämä kaupat, UPS, TNT ja kaikki muut. Nämä ovat tällaisia vapauksia, joita me annamme USA-laisille yrityksille. Meidän pitäisi miettiä tätä. Meidän heikkoutemme on se, että me emme puhu yhdellä äänellä. Ja lopuksi vielä se, se mitä me olemme kokeneet ai, toiminnalliset ilmatilalohkot, niin se, että me emme ole kyenneet muita maita tästä vakuuttamaan, niin se on meidän heikkoutemme. Meidän täytyy katsoa, missä meidän vahvuutemme ovat ja huolehtia siitä, että emme menetä mahdollisuuksia. Thank you very much, Mr. Gross. Kiitoksia. Kiitoksia Marin Eskuli ensinnäkin tästä alustuksesta. Ja tässä käsiteltiin kolmea alua, jotka ottaisin nyt esille osana ulkoista ilmailupolitiikkaa. Ensinnäkin, miten JASAF toimii maailmanlaajuisesti. Sehän on sertifikaatti viranomainen ja meidän täytyisi katsoa tätä. Tämähän tuli esille viime viikolla Boeing 747 tapauksessa, kun se ei päässyt lentämään. Ja näin kävi myöskin Euroopassa, joten meidän pitäisi tarkastella tätä toimintatapaa IASan ja muiden sääntelijöiden kanssa. Sitten toinen asia, Foster puhui siitä, eli EUn rooli ICAOssa, ja Benjon mainitsi myöskin tämän asian. Joskus voi olla aika turhauttavaa, kun ajatellaan, että jäsenvaltiot ovat ICAOssa eikä EU. Eli olisi hyvä tarkastella, miten tässä toimitaan. Onko tässä ongelmia? Ehkä se nyt on väärä sana, mutta mikä on EUn ja jäsenvaltioiden välinen suhde, kun käydään näitä taisteluita ICAOssa. Ja kolmanneksi Venäjä ja suhteemme Venäjään, erityisesti ylilentooikeuksien osalta. Olemme tehneet kovasti työtä EU-ssa jo jonkin aikaa, jotta venäläiset olisivat hiukan kohtuullisempia näiden lentoikeuksien osalta. Meillä on tietynlainen sopimus, että no, päästökauppajärjestelmä oli pieni ongelma tässä kysymyksessä, mutta kuitenkin yksi keskeisiä kohtia ulkoisessa politiikassamme tulevaisuudessa on se, millainen suhde meillä on Venäjään. Mielestäni se on samalla tasolla kuin Yhdysvallat. Se on yhtä tärkeä tekijä meille. Eli tässä nyt kolme aluetta, joihin meidän täytyy paneutua. Sitten komissiosta Baldwin, olkaa hyvä. Mr. Chairman, good morning everyone. Paljon kiitoksia ja hyvää huomenta kaikille taistelen tänä aamuna, koska ei löydä mitään, missä voisin olla eri mieltä, ja tämä on ongelma. Tämä on ymmärrettävää, sillä tässä salissa on niin paljon viime vuosikymmenen aikana kertynyttä historiaa. Aivan aluksi kiitoksia edustaja Marinaskulle teidän työstänne ja teidän huomioistanne. Olen hyvä, että edustaja Elga Traui, joka vuonna 2005 teki mietinnön tästä, on mukana. Täällä on hyvin paljon kokemusta näistä asioista. Aivan oikein te toitte meidän huomioomme tämän suuren kuvan kaikista näistä erilaisista aspekteista, jotka liittyvät eurooppalaiseen yhtenäiseen ilmatilaan, kansallisiin veroihin, matkustajaveroihin, infrastruktuuriin ja luonnollisesti, kuten sanottiin juuri herra puheenjohtaja, tämän äm, kansainvälisen roolin tärkeys. Jos voisin tässä vain käyttää pari minuuttia aikaa. Me komissiossa aloitamme ilmailun hyvin tärkeästä roolista, kuten tekin. Tämä on strategisesti erittäin tärkeä talouden, työpaikkojen, kasvun ja yhteyksien kannalta. Me kuunnelemme aina, kuinka huonosti ilmailuala voi, mutta ei se nyt ole aivan niin totta. Meillä on vielä kolme kymmenestä suurimmasta lentoyhtiöistä Euroopassa. Tämä vaikuttaa talouteen erittäin paljon. Meillä on 50 miljardia euroa, joka liittyy tähän talouden alaan. Kyllä, tietenkin tämä ala on nyt hiukan vaikeuksissa ja tämän vuoksi meillä on Euroopan unionin ilmailupolitiikka, josta komissio on tehnyt aloitteensa. Tämä politiikka, jota vuonna 2005 aloimme harjoittamaan ja sen oikeellisuus Mehän käsittelimme tätä asiaa syyskuussa tulevaisuuden haasteiden kannalta. Viime sitten kymmenten vuoden edistystä voidaan arvioida. Voimme ryhmätelle ne kolmeen osaan oikeusvarmuus, naapurimaiden kanssa tehdyt sopimukset ja avainkumppaneiden kanssa tehdyt sopimukset. Uskon, että tässä olemme saaneet paljon menestystä aikaan. Vahvan konnoiden kautta olemme vahvistaneet oikeusvarmuutta viidellä sadalla ja ja 150 ei-EU-maan kanssa. Olemme tässä tunnustaneet toiminnan tärkeyden ja olemme saaneet hyvin paljon edistystä aikaa naapurimaisten kanssa, Länsi-Balkanin, Markanin, Markkon, Jordanian eh, ja muiden maiden kanssa olemme saaneet jo aikaansopimuksia tai neuvotelleet niistä. Nämä ensimmäiset sopimukset Länsi-Balkanin ja Marokon kanssa – tuottivat 6 miljardia euroa vuosien 2006 ja 2011 välillä. Tämä on hyvin tärkeä asia. Ja me olemme äh, myöskin äh, tekemässä samantyyppisiä sopimuksia Yhdysvaltojen, Kanadan ja Brasilian kanssa. Tämä politiikka toimii, mutta Eurooppa on äh, kärsinyt paljon ja ilmailualaa kohtaa suuria haasteita. Meillä on vaikeuksia, tehän viittasitte näihin myöskin ETSn yhteydessä. Me tarvitsisimme nopeaa politiikan muutosta, että voisimme vastata näihin haasteisiin ja äm, säilyttää ilmailualan kilpailukykyisenä kansainvälisessä verkostossa, joka yhdistää Euroopan unionin loppumaailmaan. Tunteemme on se, että meidän täytyy toimia yhdessä. Kansallinen hajaantuminen on vahvaa. Tästä on paljon puhuttu. Yhtenäisyyttä ei vielä ole saatu aikaan. Solidaarisuutta puuttuu Euroopan unionin tasolta. Olen täysin samaa edustaja Grossin kanssa tässä. Ja ymmärrän sen, mitä sanoitte, herra puheenjohtaja ja edustaja Foster. Ikä on tärkeydestä Euroopan unionin roolista siinä. Täytyy olla realistisia, tämä ei tule no-, nopeasti muuttumaan, mutta on toimia, joita voimme tehdä, koordinointia, koordinointia, koordinointia kumppaneidemme kanssa ja jäsenmaidemme kanssa, joiden tulee tunnustaa se, että me onnistumme ikäossa tukemaan hyvin vahvaa eurooppalaista intressiä. Euroopan unionia haastaa Venäjän tilanne enemmän kuin mikään muu. Tämä on klassinen tilanne siitä, missä Euroopan unionin tulisi puhua yhdellä äänellä. tähän viittasitte tähän nyt tunnustetaan laajasti jäsenmaiden joukossa se, että se mitä Venäjän kanssa on tapahtunut viime vuosien aikana on tehnyt heille mahdolliseksi käyttää taktisia etuja, ja tämä tekee meidän tilanteestamme vaikeamman. Ehm, julkilausumassa pyrimme käsittelemään näitä asioita ei vain filosofisesti, vaan poliittisesti ja käytännönläheisesti. Olemme saaneet aikaan ajatuksia eh, siitä, kuinka voimme tukea ilmailualan kilpailukykyä, ehm, lyhyt ja pitkän aikavälin markkinoiden haasteisiin vastata ja muihin globaaleisiin haasteisiin vastaamisesta tässä kontekstissa säätely ulottuvuus, kuten aikaisemminkin sanoi, ähm, tekee selväksi, kuinka tärkeä Euroopan unionin taso on. Selvää, että jäsenmaat neuvotellessaan yksin eivät pysty saamaan aikaan edistystä näillä aloilla ja samaan aikaan sopimukset, joita he tekevät, antavat pois ilmailualan oikeuksia. Tämä jälleen kerran heikentää Eurooppaa seurauksena. Uskomme, että Euroopan unioni voisi hyötyä erittäin paljon kunnianhimoisemmasta ulkoisesta ilmailualan politiikasta. Voisimme olla vahvempia löytämään uusia bisnesmahdollisuuksia ja tukea kilpailukykyämme. Kukaan ei varmastikaan ole eri mieltä sitä, että ilmailupolitiikassa tarvitsemme enemmän Eurooppaa olemme tyytyväisiä neuvoston ehdotuksiin. Tietenkin meidän täytyy tässä olla hiukan kunnianhimoisempia, mutta tämä heijastelee äh, avointa, rakenteellista ja käytännönläheistä dialogia jäsenmaiden kanssa. Ja meillä on neuvostossa nyt vahvat asemat ja toivomme, että näin tilanne olisi parlamentissakin. Voimme luottaa teidän tukeemme kunnianhimoisessa ilmailupolitiikassa ja tämän politiikan toimeenpanossa päivän päivältä. Kiitoksia. Kyllä. Kiitos, Marinescu. Mulțumesc, domnule președinte, doar câteva... Kiitos, eh, puheenjohtaja. Muutama huomio. Puheenvuorot osoittivat, että tämä aihe on kohtuullisen monimutkainen ja samalla myös eh, hyvin tärkeä. Ja toivon, että kykenen eh, yhdessä teidän kanssanne laatimaan asiakirjan, joka sisältäisi konkreettisia elementtejä tästä politiikasta sitä, mitä me haluamme tällä politiikalla, mitä me haluamme saavuttaa lähitulevaisuudessa ja mitkä ovat ne eh, toimielimet, jotka sitten tukevat tätä politiikkaa, mikä sen rooli tulee olemaan EU-ssa, EUn eh, osallistuminen, millä tavalla voimme puhua yhdellä äänellä ja toistaa tavoitteemme tulevaisuudelle ja millä tavalla me haluamme ne saavuttaa. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Mietitulos esitellään 18.19. maaliskuuta valiokuntakokouksessa. Ja määräaikatarkistuksen jättämisellä on 27. maaliskuuta. Ja niitä tarkistellaan sitten 22. ja 23. huhtikuuta ja äänestetään sitten toukokuuta toukokuussa. Eli Marinesku esittelee tämän 18. 19. maaliskuuta, määräaikatarkistuksen jättämiselle 27. maaliskuuta ja tarkastelemme tarkistuksia 22. ja 23. huhtikuuta valiokunnassa ja sitten äänestämme valiokunnassa 7. toukokuuta. Kiitoksia. Marinescu. Seuraavaksi kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmä Euroopassa koskeva strategia. Jim on paikalla. Jim, jos sinulle sopii, sinä voit tietenkin aloittaa, mutta jos sinulle sopii, niin ehkä voisimme odottaa 10 minuuttia, koska yksikään varjoesittelijä ei ole paikalla. Eli jos voisimme pitää nyt 10 minuutin tauon, ja ehkä varjoesittelijät sitten siinä aikana saapuvat paikalle. Sopiiko tämä, Jim? Higgins, sopiiko tämä? Selvä. Eli 10 minuutin tauko.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 Okay, ladies and gentlemen, can I start the proceedings again? Electronic toll service and road vignette. Hyvät naiset ja herrat, jatkamme äh, Higginsin mietintö kevyen ajoneuvojen tiemaksuista. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan taustatietona. Jonkin aikaa nyt Euroopan unioni on halunnut tehdä äh, rajat ylittävästä matkustamisesta mahdollisimman helppoa ensimmäiset ponnistukset tällä alueella liittyen tiemaksuihin halusivat varmistaa sen, ettei mitään esteitä sisämarkkinoiden välillä olisi. Tarkoitus oli suosia niitä, jotka saastuttavat kaikkein vähiten ja poistaa turhia maksuja. Euroopan unioni tarvitsee investointeja. Tämä asia liittyy tärkeisiin kysymyksiin. Aivan aluksi, kuinka me voimme jatkaa infrastruktuurin rahoitusta tasapainoisesti vaikuttamatta sisämarkkinoihin ja sen vapauksien tulevaisuudessa, kuinka voimme varmistaa sen, että saastuttaja maksaa periaatetta kunnioitetaan. Ja mikä on kaikkein paras tapa toimeenpanna täysin toimiva eurooppalainen sähköinen tiemaksujärjestelmä EETS. Komissio on antanut kaksi julkilausumaa, yksi liittyen jäsenmaiden vastuisiin ja kevyisiin ajoneuvoihin ja toinen liittyen eets Molemmilla näillä on oma sisältönsä ja ne vaativat erilaista lainsäädännöstä lähestymistapaa. Edistys on ollut hidasta. On sanottava, että EETSn suhteen se on ollut pettämyksen tuottava Euroopan komissiokin on huomauttanut tämän. On ehkä tarpeellista, että komissio palaa suunnitelmiinsa ja pyrkii suunnittelemaan vahvempaa lainsäädäntöä mahdollisesti asetuksen muodossa, jotta voisimme varmistaa, että EETS-järjestelmä on tehokas. Eurooppalainen sähköinen tiemaksujärjestelmä. Tilanne sen suhteen on sellainen, että avainkysymys tietullioperaattoreiden suhteen vaikuttaa olla se, että saamme toimijat yhteen Toisin sanoen suurin haaste EETSn toimeenpanossa lopulta loppukäyttäjälle on kaupallinen ja poliittinen eikä varmastikaan tekninen esittelijänä. Mielipiteeni on se, että se, että meillä olisi yksi yhtenäinen järjestelmä teillämme tiemaksujen suhteen on mahdollinen, mutta tällä hetkellä ei ole mitään mahdollisuutta pakottaa eri tahoja tulemaan yhteen, jotta tämä toteutuisi. Yksi mahdollisuus olisi se, että meillä olisi rajoista vapaita tiemaksuja. Komission ehdotus ei tarkastele tätä mahdollisuutta kyllin tarkasti yksityiskohtaisesti. Minä suosittelen, että ryhdymme toimiin, jotta voisimme pohtia tätä mahdollisuutta ja sen käyttöä Euroopan unionin eri puolilla esittelijänä. Uskon, että realistinen kanta tässä asiassa perustuu kokemukseen. Olen kuullut eri toimijoiden ja yritystahojen mielipiteitä toteutettavuudesta kuitenkin koko Euroopan alueella aikaan saatava järjestelmä tekisi matkustamisesta tehokkaampaa. Kokonaisuudessaan EETS johtaa siihen, että rajat ylittävät matkat kasvavat, sillä helppous on yksi asia, jonka perusteella matkakohde päätetään, ja olisi helpompaa kuluttajille, että hänellä olisi vain yksi maksutarra ajoneuvossa. EETS helpottaisi kuljetusyrityksiä sekä ajallisesti että ähm, rahallisesti, sillä niillä olisi vain yksi tiemaksutarra ajoneuvossa. Säästöt eivät ole ainut hyöty EETS. Järjestelmässä tarkoituksena on varmistaa myöskin se, että saastuttaja maksaa periaatetta kunnioitetaan kaikkialla Euroopan unionissa. Esittelijänä tapaan vielä monia tahoja ja olen avoimin mielin eri aspektien suhteen, joita tämä mietintö sisältää ja odotan parlamentin jäsenten ja varjoesittelijöiden kanssa yhteistyötä tämän varsinaisen raportin laadinnassa. Jäsenmaat, joilla on oma järjestelmänsä, niiden tulisi saada jatkaa järjestelmän käyttöä, mutta veloitettu maksu, kuten komissio huomauttu, sen tulisi olla suhteellinen. Jäsenmaiden pitäisi rohkaista Jäsenmaita pitäisi rohkaista siihen, että niillä olisi päivä, viikko, kuukausi, tie, maksuja. Kulun pitäisi olla suhteellinen vuosi maksu vinjettiin verrattuna nykyisin vuosi vinjetti voi olla jopa neljäs osa vain suhteellisesta kuukausivinjetin hinnasta. Tämä olisi epäreilua niille, jotka eivät tule tästä kyseisestä jäsenmaasta. Mitä tulee vinjetteihin, jäsenmaiden tulisi olla vapaita siinä, että ne voivat päättää, kuinka ne perivät tätä hintaa ja minkälaista infrastruktuuria käytetään. Kuitenkin haluaisin korostaa sitä, että jäsenmaat voivat vain veloittaa prorata periaatteen mukaisesti ja lisätä tähän pienen hallinnollisen maksun. Komissio ei ole ollut tarpeeksi näillä linjoilla esittelijänä. Suositan sitä, että tämä viinetin käyttö olisi mahdollisimman helppoa ajoneuvojen kuljettajille jäsenmaiden tulee keskittyä siihen, että ne myyvät reilun hintaista vinjettiä, eivätkä keskity siihen, että pyrkivät järjestämään sanktioita. Mitä tulee erilaisiin sanktioihin ja äm, toimeenpanoon ja kuluttajien äm, houkuttelemiseen siihen, että he hankkisivat vinjetin, komissio voisi myöskin tarkastella mahdollisuutta äm, luoda järjestelmä ähm, siitä, että ilmoittaisin kuljettajalle vinetin tarpeellisuudesta. Ilmaristonsuojien meidän tulisi toimia koordinoidusti koko Euroopan unionin alueella. Tämänhetkiset direktiivit eivät toimi. Komissio ei tee tar- mielestäni tarpeeksi varmistaakseen, että ETS tulee todellisuutta ja toivon, että äm, tullioperaattorit ja tiemaksupalvelujen tarjoajat voivat tehdä yhteistyötä, jotta ne voisivat luoda EETSn mielestäni. Tämä ajatus on epärealistinen. Mitä tulee aikatauluun? Minä puhuisin siitä, että menetty luotos lähentää viides päivä helmikuuta käännettäväksi ja toivottavasti 20. maaliskuuta voisi olla tarkistusten jättämisen takaraja ja 22. päivä äm, huhtikuuta käsittelisimme niitä ja toivottavasti sitten äm, toinen päivä toukokuuta täysistunnossa voisimme äänestää tästä asiasta. Tämä on hyvin kunnianhimoinen aikataulu, mutta meidän täytyy pyrkiä asettamaan päämääriä. Nämä ovat ne aikarajat, joita minä olen itse tässä ehdottomassa valiokunnalle tällä hetkellä. Kiitoksia. Kiitos sitten Jelka Trauin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän Higginsiä hänen alustuksestaan. Olen varma, että voimme tehdä hyvin yhteistyötä, koska suurin osa, mitä hän sanoi, on samalla linjalla kuin mitä itse ajattelen. Tiedän, että fokus on rahtiliikenteessä, mutta haluaisin puhua sen puolesta, että otetaan mukaan myös henkilöliikenne, koska hyvin monissa jäsenvaltioissa mietitään nyt uusia keinoja saada myös tai verottaa henkilöautoja toisella tavalla, esimerkiksi tällaisen vinjetjärjestelmän kautta, mutta usein on ongelmia tämän kanssa nimittäin se, että Eurooppa syrjinnän vastaisinen lakineen tekee vaikeaksi tämän ja sen, että tätä kompensoitaisiin alentamalla muita maksuja, esimerkiksi omien kansalaisten eduksi joten komission pitäisi hieman analysoida omaa politiikkaansa ja katsoa tai vetää sellaiset johtopäätökset, että tällais, se, se oikeastaan vaikeuttaa tällaisten uuden, uusien järjestelmien käyttöönottoa. Yksityiset äh, autot alueellisella ja paikallisella tasolla, siinäkin on tehty paljon aloitteita erilaisia äh, lupamaksuja ynnä muuta. Minusta tämä pitäisi hoitaa Euroopan tasolla niin, että meillä olisi tarvittavat standardit ja tekniset näkökulmat Euroopan tasolla niin, että voimme taata interoperabilisuuden. Meidän tulisi myös välttää sitä, että henkilöliikenteessä tapahtuisi sama kuin mitä nyt tapahtuu rahtiliikenteessä. Ja ihan hyvin te sen tuossa sanoittekin. Eli EETSn eh, e käyttöönotto on ollut hyvin eh, suuri pettymys. Komissiohan sanoi, että suurin osa jäsenvaltioista olisi ottanut, jotka ovat ottaneet käyttöön tällaisia maksuja, eivät ole ottaneet huomioon tulevaa eurooppalaista ulottuvuutta tässä asiassa. Ja minä haluaisin todellakin, että komissio puuttuisi paljon kovemmin ja ankarammin tähän, niin että me vihdoin viimein pääsisimme eteenpäin tässä asiassa. Tässä menetetään todella paljon rahaa Joten olen ehdottomasti samaa mieltä, että ja olen ihan vakuuttunut, että tästä saadaan hyvä mietintö. Kiitos. Mr. Klins. Kiitos, Ten Klins. Kiitoksia, puheenjohtaja. Suurelta osin olen Higginsin kanssa samaa mieltä. Jos me tavallisina kansalaisina matkustamme autolla Euroopassa, niin voimme huomata, että meillä on hyvin erilaisia järjestelmiä ja monissa tapauksissa meitä kohdellaan epäreilusti. Eli tavoitteena pitää olla se, että koko Euroopassa olisi järjestelmä, kuten esitteli ehdotti, joka antaisi mahdollisuuden esimerkiksi päivän, viikon tai kuukauden tai jopa vuoden maksaa käytöstä siis teidän käytöstä. Tällä hetkellä näin ei ole, on suuria eroja. Omassa maassani ei ole minkäänlaista järjestelmää, ei mitään vinjettejä eikä myöskään käytöstä riippuvaa maksua, eikä sellaista myöskään olla ottamassa käyttöön. Ja se johtuu siitä, että hallituksen mukaan meillä on jo suuria rasituksia yksityisajoneuvojen osalta. Meillähän on tällainen ajoneuvovero, ja myöskin bensiinivero, ja se riittää. Mielestäni tätä ongelmaa, kun käsitellään esimerkiksi tietullien osalta, meidän täytyy ottaa huomioon myöskin muu, muut verot, eli esimerkiksi ajoneuvovero, ei niinkään bensiinivero, mutta ajoneuvovero. Eli sellainen maa, jossa on vinjetti, täytyy ottaa huomioon, että tällainen ajoneuvovero sitten poistetaan. Näin ei tällä hetkellä ole, ja myös komissiolla on tässä ongelmia, ja tähän täytyy kiinnittää huomiota. No sitten seuraavat kohdat. Tähän mennessä ei ole riittävästi edistytty, komission itsekin tämän myöntänyt, ja nyt täytyy miettiä, pitääkö meidän nyt luoda tästä asiasta asetus. Sitten vinjetti tai tietulijärjestelmä. Meidän täytyy varmistaa vapaa liikkuvuus Euroopassa. Sisämarkkinoilla liikkuvuutta ei saa estää, ja siksi olisi hyvä, että meillä olisi eri järjestelmät, jotka sopivat toisiinsa yhteen. Ja mitään eroa ei saa sitten olla eri maiden välillä. Eli ei voi olla niin, että on jonkinlainen kansallinen järjestelmä, joka sorsii sitten ulkomaalaisia. Eli meillä pitää olla reilua kilpailua ja avoimia järjestelmiä, kuten esittelijäkin on ehdottanut. Ja meillä pitää olla järjestelmä, järjestelmiä, joita voidaan verrata. Eli tiedetään heti, minkä, mistä nämä maksut koostuvat, ja sitten täytyy katsoa, että tämä, tähän liittyy tämä aika, jolloin teitä käytetään, ja tietty hallinnollinen maksu. Sitten olen samaa mieltä siitä, että jäsenvaltioiden pitää itse päättää tämän maksun suuruudesta, koska taloudellinen tilanne on eri jäsenvaltiossa hyvin erilainen, joten jossain maassa ollaan näissä asioissa vielä hyvin paljon jäljessä, esimerkiksi Bulgaria tai Romania. Ja ei siellä voi olla samanlainen maksu kuin vaikka Saks, Ranskassa tai Italiassa. Sitten kuorma osalta meidän täytyy varmistaa, että koko Euroopassa otetaan käyttöön uusinta teknologiaa. Eli meidän pitää olla yhtenäinen korkean teknologian järjestelmä, jolloin nämä kuljettajat voivat ilman suuria hallinnollisia maksuja ylittää rajat. Tämähän on jo tällä hetkellä olemassa ja nyt nopeasti tämä järjestelmä pitäisi levittää kaikkiin maihin. Ja sitten mitä tulee henkilöautoihin, niin meillä pitäisi olla vielä mahdollisuus yksinkertaistaa vinjettien myyntiä. Eli sen pitäisi olla mahdollista vaikka internetissä. Eli kaikissa maissa, joissa vaaditaan vinjettiä, niin nämä vinjetit pitäisi pystyä ostamaan ja tulostamaan itse, niin kuin esimerkiksi lentoliput. Eli vinjettien osalta sen pitäisi myöskin olla mahdollista, jotta ei enää vaadittaisi, että rajalla pitää sitten nousta autosta ja mennä jonottamaan. Jos vaikka matkustaa kolmen maan läpi, Sveitsin, Itävallan, Italian ja sitten palaan Ranskaan, niin pitäisi olla mahdollista jo etukäteen ostaa nämä vaadittavat vinjetit internetissä. Kiitos. Sitten Zeba. Higgins Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijä Higginsia hän on ollut hyvin tehokas tässä mietinnössä. Tämä on hyvin pitkälle menevä asia. Olen huolissani siitä, että tämä ei tule toimimaan lähitulevaisuudessa. Puhumme nyt kuorma-autoista, Eurovinjetti 1 ei ole vielä käytössä kaikkialla Euroopassa, esimerkiksi Latviassa minun maassani. Tämä tarkoittaa sitä, että jäsenmaat eivät pysty sitä toteuttamaan. Ja tämä koskettaa Eurovinjettiä myöskin. Maat voivat päättää, käyttävätkö sitä vai eivät. Ja jäsenmaiden toiveet eroavat toisistaan tässä alassa. Jos me haluamme nyt siviiliajoneuvoille ajoneuvoille yhdennetyn järjestelmän. Uskon, että se ei toimi, eikä meillä ole poliittista tahtoa sen toteuttamiseen edes kuorma-autojen kohdalla. Esimerkiksi tulo, joka saadaan polttoaineverotuksesta, ei ole aina korvan merkittyä esimerkiksi tieinfrastruktuurin rahoittamiseen. Tämä ei tarkoita sitä, että tietullimaksut parantaisivat infrastruktuuria maassa, jossa tällaisia tiemaksuja peritään. Olemme myöskin kuulleet, että esimerkiksi Romanian, Bulgaria ja Italian välillä on suuria eroja esimerkiksi. Jos meillä on tällainen yhtenäinen järjestelmä kaikkialla Euroopassa, onko tämä todella jotakin toteuttamiskelpoista? Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että teillä on äm, sihteeristön tasolla esimerkiksi rajoja sille, kuinka paljon maksetaan avustajille ja äh, Bulgaria ja Tanskan välillä on 11-kertainen ero. Tanskassa voi maksaa 11 kertaa enemmän kuin Bulgariassa. Haluatte yhtenäisen järjestelmän tiemaksuille koko Euroopassa. Äh, minä uskon, että meillä on tässä väärä prioriteetit. Sitten Rike. Kiitoksia, puheenjohtaja. Halusin onnitella Higginsia tästä työstä ja alustuksesta. Ensimmäinen huomio on se, että komissio varmaan ajatteli, että tämä on itsestäänselvyys, kun ajatellaan teknologista ja taloudellista kehitystä, mutta kuitenkin on suurisia poliittisia ja kulttuurisia eroja. Toinen huomio. Jo nyt on mahdollista vastata näihin poliittisiin, teknisiin, rahoituksellisiin ongelmiin, jotka tulivat esille, koska tämä geopaikallistamisjärjestelmä mahdollistaa sen, että voidaan toimia vyöhykkeen osalta, kansallisuuden pohjalta ja sen pohjalta, mitä pitää maksaa niin edelleen. Eli teknologiset edellytykset ovat jo olemassa ilman, että pitäisi lisätä kustannuksia eri maissa. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin, koska uskon, että voidaan pian käyttää tätä paikallistamisjärjestelmää ja digitaalisia järjestelmiä. Tämä on ainoa järkevä tapa kehittää tätä järjestelmää. Eli miten sitten näiden tietojen luottamuksellisuus ja miten niitä voidaan käyttää – kun jäljitetään esimerkiksi eri tahojen liikkumista, ja miten tätä järjestelmää voidaan sitä käyttää muihin tarkoituksiin. Tällaista järjestelmää voidaan käyttää esimerkiksi liikennerikkomusten selvittämiseen, ylinopeusrikosten osalta ja muuten. Eli kun tässä on tämä paikallistamisjärjestelmä, sähköinen järjestelmä, niin voidaanko sitä käyttää myöskin muihin tarkoituksiin? ja miten voidaan suojella käyttäjiä kaikkia väärinkäytöksiä vastaan. Ja kun on otettu käyttöön tietulleja, kun monissa paikoissahan on esimerkiksi sirukortteja, eli miten on mahdollista tiedottaa käyttäjille hinnoista, joita heidän täytyy maksaa – tieosuudella, joita he käyttävät. Eli heidän pitäisi saada etukäteen tietoa siitä, kuinka paljon näiden teiden käyttö maksaa, koska tästä ei ole puhuttu ollenkaan tässä komission puheenvuorossa eikä myöskään tässä valiokunnassa. Ja sitten, jos on tieosuuksilla, joissa ei tiedetä millaisia hintoja tai hintojen nousuja on ja miten hinnat muuttuvat, Eli tässä on nyt pari kolme suurta ongelmaa tässä järjestelmässä, eli luottamuksellisuus ja sitten se, miten kuluttajia etukäteen tiedotetaan heidän maksamistaan hinnoista, kun he käyttävät näitä teitä. Mrs. Ayala Sender. Kiitos, ten Ayala Sender. Gracias, presidente. Si yo también... Kiitoksia. Minäkin haluaisin onnitella Higginsiä siitä tavasta, millä hän on laatinut tämän työasiakirjan aiheesta, joka on näiden tietulli- ja muiden kysymysten osalta asia, josta on puhuttu hyvin pitkään, Eurovinjetistäkin on puhuttu, ja olemme ottaneet huomioon kaikki nämä asiat ja turvalausekkeet, joita tarvitaan. Ja mehän olemme puhuneet lähinnä rahtiliikenteestä ja oikeusperustasta. Mutta ymmärrän kyllä, että meidän täytyy miettiä jäsenvaltioissa tilanteita, ja Hiikinshän puhui mistä. Eli tämä saattaa luoda kyllä skandaaleita joissain tahoissa. Sitten tämä itse sisältö, niin olen samaa mieltä siitä, että sovellettavat periaatteet, eli käyttäjä maksaa, saastuttaja maksaa, ne ovat tietysti hyvin keskeisiä periaatteita. Ja nyt kriisin aikana meidän on varmistettava, että infrastruktuurien ylläpito on keskeistä ja meidän täytyy varmistaa, että investointeja on riittävästi, jotta voidaan ylläpitää ja huoltaa infrastruktuureita, jotka ovat yhä vanhempia Euroopassa. Eli tässä on kysymyksiä, joita meidän täytyy ottaa esille tässä keskustelussa ja löytää niihin ratkaisuja. Ja sitten täytyy päästä eroon näistä ongelmista. Eli me emme voi estää liikkuvuutta näillä kysymyksillä. Ja viime kädessä me saatamme estää vapaata liikkuvuutta. Sitten tämä sähköinen järjestelmä. Totta kai yhteenliittyvyys on tärkeää, että on vain yksi järjestelmä. Sen pitäisi nyt olla lähtökohta. En nyt tiedä, ollaanko tässä keskustelussa esimerkiksi näistä ajopiirtureista voitaisiinko sillä tavalla puuttua näihin tarpeisiin. Meidän pitää vähentää byrokratiaa, hallinnollista taakkaa ja niin edelleen. Ja totta kai meidän täytyy varmistaa, että järjestelmät sopivat yhteen. Eli onko sitten vaikka viikoittainen tai vuosittainen maksu, kuten Higgin sanoi. Eli meidän täytyy varmistaa, että toimimme johdonmukaisesti. No sitten, puheenjohtaja, olisi mielenkiintoista, jos saisimme kuulla – tästä saksalaisesta tietulijärjestelmästä. Sehän vastaisi näihin rikeen kysymyksiin, eli meillä pitäisi olla luotettava järjestelmä, jotta voidaan välttää ongelmia, jotka ovat sekundäärisiä. Eli tämä kuluttajien tiedottaminen on tärkeä kysymys, ja meidän pitää toimia tehokkaasti, ja komissio tietysti on tästä tietoinen, ja meillä voisi olla myöskin jonkinlaisia tietoja, joiden pohjalta voisimme miettiä näitä ja asioita, ja tämähän voisi koskea esimerkiksi vain kaupallisia ajoneuvoja eikä yksityisajoneuvoja, mutta pitää olla kaksi turvalauseketta myöskin. Tällä hetkellä meillä pitää katsoa, miten tämä lisää kustannuksia Euroopan periferiaisissa maissa liikkuvuuden osalta. Eli kun sieltä vaikka kuljetaan tavaroita Keski-Eurooppaan, se ei tietenkään ole hyvä uutinen, tämä täytyy muistaa. Ja toiseksi täytyy myöskin miettiä näitä sosiaalisia kysymyksiä. Kaupunkialueilla Esimerkiksi nuoret perheet, joilla on pienet tulot, joutuvat asumaan periferiassa kaupunkien ulkopuolella ja samaan aikaan heidän täytyy maksaa sitten tietulleja, kun he menevät töihinsä ja se on hyvin kallista. Eli meidän täytyy muistaa tällaiset sosiaaliset turvalausekkeet, jotta emme nyt rasita liikaa niitä, joilla on jo enemmän ongelmia. Kiitos. Mr. Kanchan. Kiitos sitten Kanchan. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Higginsille tästä alustuksesta. Tämä aihe on tietysti äärimmäisen tärkeä. Mielestäni meidän ehdottomasti täytyy yksinkertaistaa käyttäjien elämää ja kuluttajien elämää yleensäkin. Minä lähden siitä, että nyt puhumme vuoden 2004 direktiivistä, eli siitä on jo lähes 10 vuotta – ja näinä vuosina teknologia on kehittynyt. Ja siinä mielessä tämä lähtökohta on jo väärä. Ja sitten hyvin monissa valtioissa on näitä monia toimijoita. Eli tilanne on hyvin monimutkainen, koska kaikissa yrityksissä on omat tulot ja menot, eli meidän pitäisi katsoa näitä liiketoimintasuunnitelmia, kun näitä hankkeita esitellään julkisuudessa näiden käyttöoikeuksien osalta. Eli meidän pitää pystyä yksinkertaistamaan järjestelmään ja helpottamaan kansalaisten elämää mahdollisimman paljon. Eli tässä on kaksi tapaa. Eli tietullit ilman rajoja. Meillä on jo käytössä välineitä teknologisesti, jotta voimme saada aikaan tämän. Ja meidän pitää myöskin yhtenäistää näitä tietulleja, eli saastuttaja maksaa, käyttäjä maksaa, ja meillä on muita periaatteita, mutta meidän täytyy yhtenäistää näitä tietulleja ja ottaa huomioon eri tietullimuodot. Eli kun otetaan huomioon nämä kaksi elementtiä, uskon, että todellakin voimme löytää ratkaisuja näihin kysymyksiin, joista on nyt tullut erittäin kiireellisiä. Ja me kaikki odotamme, että Eurooppa selkeästi vastaa näihin kysymyksiin. Sekä kun ajatellaan sitä, mikä liittyy näihin eri liikennemuotoihin eri jäsenvaltioissa ja myöskin yhteen sopivuuteen – eurooppalaisten valtioiden välillä. Ja tämä on erittäin kiireellinen kysymys. Kiitos, Benjan. Yes, Niin, teoreettisesti olen äh, tukenut äh, tällaisia tiemaksuja jo useita vuosia, mutta itse asiassa vain teoreettisesti. Taloustietäjät äh, kertovat meille yhä uudelleen, että maanteiden hinnoittelu on oikeastaan ainoa rationaalinen verotuskeino teiden käytölle. Ja jos katsotaan rationaalisesti tätä, niin se on ehdottoman oikein. Mutta jos sitten taas katsotaan yksityisen autoilijan kannalta, niin se on poliittista myrkkyä. Millään tavalla, vaikka todellakin tämä olisi veroneutraalia, niin tästä syntyisi valtava melu yksityisellä puolella. Jos me haluamme mitä tahansa viedä eteenpäin, niin se voi olla ainoastaan rahti puolelle, rahti ajoneuvoille. Ikävä, mutta uskoakseni se kuitenkin olisi parempi kuin että olisi tällainen tievero joka saisi niin paljon vastarintaa ihmisiltä, että en usko, että me voimme viedä tätä eteenpäin millään muulla sektorilla kuin kaupallisille ajoneuvoille. että sen vuoksi olikin, sanoinkin, että Jim on todella rohkea, kun hän otti tämän laatiakseen. Luulen, että ihmiset pelkäsivät sitä, että heidän nimensä liitettäisiin koko asiaan tämän sanottua, niin toki on ihan järkevää tarkastella, mitä mahdollisuuksia tässä on rahti- ja tavarakuljetuspuolelle, koska sitähän tapahtuu enemmän ja enemmän. Sitä on tulossa hankalampaa ja, ja yhden jäsenvaltion liikennöitsijät ovat aina vakuuttuneita siitä, että toisen maan liikennöitsijöillä on paljon paremmat mahdollisuudet ja, ja edellytykset. Joten toki kannattaa katsoa tätä. Eipä tästä sen enempää. Ja siis minä itse asiassa olen sitä mieltä, että tämä on sinällään ihan hyvä ajatus, mutta poliittisesti hankala. Ja olen samaa mieltä herra Rikeen kanssa. Me teimme aika paljon työtä tämän asian parissa omassa poliittisessa ryhmässäni kotimaassani, kun me pyrimme viemään tätä politiikkaa eteenpäin. Ja sitten hiljaisesti tämä haudattiin. Koska tämä oli yksi näistä pääasioista. Meistä tuntuu, että me tarvitsemme takeita siitä, että se tieto, mitä kerätään, että sitä ei voida käyttää väärin. Enkä ole ollenkaan vakuuttunut, että tähän saataisiin oikeanlaiset turvatakeet tarvittaisiin tietynlaista ähm, suojamuuria. Ja ennen kuin tämä voidaan taata, niin meillä on tässä toinen ongelma. Mutta kyllä, menkää eteenpäin. Tehkää ehdotuksia ja työstetään tätä, mutta en usko, että me voimme olettaa, että se voitaisiin laajentaa ainakaan vielä henkilöautoilun puolelle. Kim. Seuraavaksi Jertu. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm... Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia Higginsille tästä työasiakirjasta. Se on hyvin kiintoisa. Ja sitten hän on ottanut hyvin kantaa näihin asioihin ja olen samaa mieltä siitä, että jäsenvaltioiden, jäsenvaltiot viime vuodelle hoitaneet tehtäviään. Ja kollegat, nythän on niin, että jäsenvaltiot eivät ole olleet valmiita tekemään yhteistyötä teknisissä kysymyksissä. Tässä jäsenvaltiot ovat laiminlyöneet velvollisuuksiaan ja tätä täytyy nyt korostaa. Ennen joulutaukoa me jo sovimme näistä eurooppalaisista verkoista, niiden suuntaviivoista ja yhteen toimivuudesta. Ja sehän on osa juuri tätä kysymystä ja täytyy nyt vähän esittää kritiikkiä, jos sitä ei toimi toteutettu myöskin tässä, niin missä sitten? Eli tuen tässä ehdottomasti kollegaa. No sitten asioista haluan puhua liittyy siihen, että onko sitten kyse tietullista tai vinjeteistä, mistä hyvänsä, niin yhteenkuuluvuus on tietysti, yhteen toimivuus on tärkeä periaate, mutta kaikesta huolimatta meidän täytyy myöskin miettiä, missä nyt jo tällä hetkellä voidaan toimia. Esimerkiksi kun ajatellaan näitä Rekka tietulleja. Meillähän nyt on mahdollisuus kaikissa jäsenvaltioissa sisäistää nämä ulkoiset kustannukset. Ja esimerkiksi ikävä kyllä omassa maassakin Saksassa ollaan ehdottomasti kieltäydytty näistä tietullien sisäistämiskulujen sisäistämisestä, ja nehän aiheuttavat paljon enemmän tuhoa kuin teillä kuin henkilöautot, joten tässä asiassa on tärkeää käyttää tämä mahdollisuus hyväksi. Sitten toinen esimerkki on se, että kaukolinja liikennettä on vapautettu ja myöskin Saksassa tätä mahdollisuutta on hyödynnetty ja tässäkin on epäreilua kohtelua. Yhtäältä esimerkiksi kun ajatellaan kaukoliikennettä ja linja-autoja ja junia, niin tietulleja ei ole sovellettu oikeudenmukaisesti. Ja tässä vääristetään kilpailua, joka mielestäni on asia, jota pitää vielä työstää. Sitten vielä henkilöautotietullit. Ihan tiedoksi, että liittopäivät ja oikeuden yksikkö siellä on laatinut lausunnon tästä aiheesta. Ja hallitus ja liikenneministeriö on katsonut tämän jälkeen, että oikeudellisesti ei ole oikeutettua, jos eri kansallisuuksia käsitellään eri tavoin tietullien osalta. Se ei ole oikeudenmukaista, ja siksi jäsenvaltioiden pitää nyt tehdä tehtävänsä tässä kysymyksessä. Sitten tärkeä asia, joka tässä kysymyksessä on hyvin polttava, on se, että meidän täytyy pitää mielessä myöskin työntekijät maaseutualueilla. Itse edustan maaseutualuetta, ja jos henkilöautotyö tuli otetaan käyttöön maaseudulla, niin varmasti monissa muissakin maissa ihmiset eivät voi sitä ymmärtää. He tarvitsevat autoa, jos ei ole muita vaihtoehtoja, ei ole mitään raitiovaunuja, metroa tai linja-autoja, niin silloin nämä ihmiset eivät ole iloisia, jos heidän pitää lisäksi vielä maksaa tällaisia tietulleja. Ja sosiaalinen kestävyys täytyy ottaa esille, eikä sitä saa unohtaa. Sitten tällä alalla vielä yksi esimerkki. Tämäkin näin pitäisi olla. Eli pitää tehdä ero niiden välille, jotka käyttävät autoa paljon, ja niiden välille, jotka esimerkiksi käyttävät autoa vain sunnuntaisin. Ja täytyy tehdä ero jos on vaikka Porsche-kuski, joka käyttää 15 litraa 100 kilometrillä, ja sitten joku taas kuluttaa kolme litraa 100 kilometrillä. Eli tässäkin pitäisi tehdä erotus tietulin osalta. Ja lopuksi vielä sanoisin, että tämä periaate, eli tietullit, ovat jäsenvaltioiden vastuulla, haluatko käyttää tätä järjestelmää vai eivät, mutta tärkeää on kuitenkin, että yhteen toimivuus EU:ssa varmistetaan ja sitten jokainen valtio voi päättää, haluaisiko ottaa käyttöön tämän järjestelmän vai ei. Eli Michael, jos puhut lyhyesti, ole hyvä. Ihan lyhykäisesti ulkoisten kustannusten sisäistäminen on EUn tavoite. Meillä on epäreilua kilpailua, sehän tuli jälleen kerran selviksi maanteiden ja raiteiden kesken mutta meillä on kuitenkin rajattu tietulimaksu Euroopassa. Esimerkiksi Itävalta ei ota yhtä korkeita maksuja kuin Sveitsi. Eli kysyisinkin komissiolta, oletteko te valmiita tässä nyt luovuttamaan niin, että näitä tietullimaksuja voitaisiin korottaa ainakin Itävallassa sen vuoksi, että monet Sveitsin kautta muuten ajavat, ajavatkin Itävallan kautta sen vuoksi, että se on niin selkeästi halvempaa. Eli toivoksemme tässä pääsisimme hieman eteenpäin. Me olemme tehneet tutkimuksen, tai vihreät antoivat tehtäväksi Teo Dresdenille siitä, että veronmaksajat tukevat teiden maksamisesta. Kaikki puhuvat aina uudistuvasta energiasta, mutta tästä 80 tai 120 miljardista, mitä annetaan autoilijoille, sitä ei kukaan puhu mitään. Joten toivon, että kaikki ryhmät tukisivat tätä. Me tarvitsemme ainakin edes reilua kilpailua. Kalamitsos. Kiitos sitten Kalamitsos. En tiedä, että sähköiset tietullit olivat kyseessä, mutta Kalamitsos komissiosta. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, se on jo aivan liikaa. Aivan aluksi minä haluaisin kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäjiä, Tämä osoittaa sen, että huomiot ovat hyvin perusteltuja. Me olemme ottaneet jo neistä opiksemme, mutta ehkä te voisitte tarkastella Higginsin mietintöä tästä näkökulmasta. Aivan aluksi haluaisin aloittaa sanomalla, että nykyinen teknologiahan on olemassa. Se tekee mahdolliseksi aivan mm, aluksi laskuttaa ajoneuvosta sen mukaan, mistä se on lähtenyt, kuinka pitkälle sillä on ajettu, mihin päivän aikaan on ajettu tai minä viikonpäivänä, talvella tai kesällä ja minkä kategorian ajoneuvo on kyseessä. Tässä otetaan huomioon, kuten mainittua, melu, ympäristölliset kysymykset, kuinka paljon päästöjä eh, ajoneuvo tuottaa ja minkälaisia vahinkoja se aiheuttaa. Nämä kaikki mahdollisuudet ovat teknisesti olemassa kun teimme ehdotuksemme vuonna 2004, johon liittyi päätös vuonna 2009, uskoimme, että tämä järjestelmä olisi käytössä vuonna 2012. Tämä oli siis sitoumus sekä yksityiselle sektorille että jäsenmaille. Amerikkalaiset tulivat lähes 10 vuotta myöhemmin viime vuonna ja sanoivat, että vuonna 2015 kongressi on vaatinut sitä, että vuonna 2015 heillä olisi täydellinen eri liittovaltioiden välinen toimiva järjestelmä. Miksi tilanne nyt on tällainen? Kahdesta syystä jäsenmaat eivät ole halunneet siirtyä eteenpäin, koska niitä hidastivat hyvin paljon olemassa olevien tietullijärjestelmien operaattorit ja sitoumukset. Nämä yksityisen sektorin sitoumukset ovat myöskin tässä syypäinä, sillä he eivät halunneet tehdä yhteistyötä. He tarkastelevat vain markkinoita. Mitä sitten tulisi tehdä? Meillä on kaksi asiaa, keppi ja porkkana. Keppi on se, että olemme aloittaneet rikkomusmenettelyjä 22 jäsenmaata kohtaan Euroopan parlamentin kanssa viime vuonna, koska ne eivät ole täyttäneet sitoumustaan siitä, että viime vuoden lokakuun mennessä järjestelmän pitäisi olla käytössä. Saman aikaan me totesimme, että keppi on hyvä juttu, mutta mitä voimme sitten tehdä, että helpottaisimme tätä työtä. Olemme alkaneet järjestää kokouksia säännöllisesti yksityisen sektorin kanssa ja jäsenmaiden kanssa, jotta voisimme ainakin aloittaa jonkinlaista pilot käyttöjärjestelmää monien jäsenmaiden välillä, ydin jäsenmaiden sanoakseni Ranskan, Saksan, ehkä Hollannin, Tanskan, Itävallan. Voisimme siis aloittaa tästä niin sanotusti ytimestä ja sitten laajentaa ulospäin. Tämä järjestelmä ei ole vielä täysin käytännössä. Tarkoituksena olisi siis kuitenkin aloittaa EETS siellä sekä lyhyen kantaman tiedonsiirto että satelliittiteknologian käyttäminen liittyy tähän, mutta miksi tämä ei ole tapahtunut? Ihmiset eivät ole vielä halunneet ryhtyä tähän toimintaan ja se on syynä kommunikaation jarruttamiseen. Me luotamme nyt teihin. Olisi mielestäni tärkeää, että parlamentti myöskin omalta puoleltaan pyrkisi auttamaan tässä prosessissa, sillä todellakin kyseessä on nyt kansallisten viranomaisten epäonnistuminen ja yrityssektorin haluttomuus siirtyä eteenpäin. Ainakin meidän pitäisi saada aikaan alueellisia projekteja, jotka alkavat tänä vuonna. Tämä liittyy myöskin porkkanaan. Tässä Euroopan laajuisten verkkojen kautta me olemme valmiita rahoittamaan, yhteisrahoittamaan näitä projekteja, jotta voisimme helpottaa näiden palveluiden kehittymistä kaikkialla Euroopassa. Tässä oli jonkin verran taustatietoa ja uskonpa, että palaamme näihin asioihin myöhemmin. On myöskin tärkeää huomata, että yksityisissä ajoneuvoissa me haluaisimme sen tilanteen, että se ei ole syrjivä. Olemme nähneet, että vaikeuksia syntyy tietysti jäsenmaissa. He haluavat kohdella kansallisia yksityisautoja toisin kuin toisista maista tulevia kansainvälisiä yksityisautoja. Meidän tulisi siis tarkastella sitä, kuinka voisimme ratkaista tämän ongelman. Sitten meillä oli myöskin Kalasin aloitteessa tänä vuonna mukana tiemaksut yleisesti ottaen. Tässä teknologia tulee uskoakseni helpottamaan myöskin tiemerkintöjä. Tässä tänään jo mainittiin se, että syrjimättömyys ja eh, tekniikan käyttäminen ovat kysymyksiä tässä en puhunut yli viittä minuuttia, voisin vielä ehkä puhua hiukan pitempäänkin, mutta voin palata asiaan maaliskuussa, kun Higginsin mietintö on valmis esiteltäväksi. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Karamitsa. Haluatko joku lisätä? Higgins, haluatko käyttää puheenvuoron? En oikeastaan nähtävästi. Tässä nyt on laajaa kannatusta sille, että viemme asiaa eteenpäin ja kiitän erityisesti tukea, jonka varjoesittelijät minulle antoivat ja odotan yhteistyötä kanssa, heidän kanssaan. Ja toki me otamme myös muilta jäseneltä ajatuksia mukaan. Haluan painottaa sitä, että otan mukaan äh, myös nämä kommentit liittyen äh, luottamuksellisuuteen. Ja äh, en ottanut tässä mukaan koko tätä tietojen keräyksen väärinkäsittelyä. Me tulemme tekemään kaikkemme, jotta kerättyjä tietoja ei käytetä väärin. Sitten mitä tulee näihin maksuihin, me emme ehdota, meillä ei mitään intressiä edes siitä, että kerromme jäsenvaltioille, mitä he voivat laskuttaa. Jokainen jäsenvaltio voi sitä itse päättää. Ja kolmanneksi, kysymys tässä on yksinkertaistaminen. Sen monta jäsentää täällä maininnut. Se on koko se syy, miksi me ylipäätään menemme tässä eteenpäin. Jos katsotaan tilannetta ja verrataan sitä nykyiseen tilanteeseen, esimerkiksi joku matkustaa Portugalista Alankomaihin, matkalla on kuusi erilaista tarraa, vinjettiä, joten tämä on ihan älytöntä. Ja herra Ertog sanoi, ja samoin kuin komissio, jos me emme pysty siihen täällä, niin sitä, sitä ei voida tehdä ollenkaan. Eli jäsenvaltioissa tätä hieman vastustetaan, ja jos ajatellaan myös kansalaisia, meidän täytyy ylittää nämä ongelmat. Tämä on hyvin haasteellinen asia ja huolimatta herra Banionin äh, varauksista, varaumista, niin haluan, että tämä viedään eteenpäin. Minä haluan, että tämä saadaan toteutettua tässä valiokunnassa ja äh, kiitän komissiota heidän kommenteistaan. Kiitos. Paljon kiitoksia. Edustaja Benjen tukee. Vahvistan, että Tämä luonnos on 7. maaliskuuta, valmis sitten tarkistukset 20. maaliskuuta ja 23. huhtikuuta äänestys. Kiitoksia tästä. Siirrymme nyt Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskevia suuria hankkeita käsittelemään tutkimukseen. Tämä on Fraunhofer-instituutti Saksassa toteuttanut Krit ja Broke Transveitsistä ovat osallistuneet tutkimukseen. Pyytäisin nyt kaikkia asianosaisia tänne eteen. Okay, gentlemen. Aye. Aye. No. are you? No, no, Thank you. Okay, so I assume, uh, prefer, doc... Tohtori Shari, aloitatteko te? Ajattelimme, että jokainen asiantuntija saisi noin 15 minuuttia puheaikaa ja tämän jälkeen meillä olisi kysymys sille aikaa, että voisimme lopettaa puoli yksi. Nyt Fraunhofer-instituutista tohtori Schade, voisitteko te aloittaa? Olkaa hyvä. Okay. <clears throat> Thank you, Mr. Chairman. Good morning. Kiitos äh, puheenjohtaja. Hyvää huomenta. Hyvät naiset ja herrat. Haluaisin puhua tästä TNT äh, suuret projektit, investoinnit ja kustannukset. Taustahan on teille tuttu. Kysymys äh, on Euroopan laajuisten verkkojen suunnittelusta ja toimeenpanosta. Tämä alkoi tuossa 90-luvun kieppeillä. TNT-projektit ovat suuria projekteja, ja meillä on ollut useita kehityskulkuja tässä, joihin liittyy myös erilaisia ohjeita, millä tavalla näitä toimeenpanna. 1996 suuntaviivat, sitten 2004 ajantasaistaminen ja tarkistus nyt 2011, josta juuri täällä keskustellaan ja siksi tämä tutkimus tilattiin. Tämän tutkimuksen tavoitteena on identifioida operationaalisia ongelmia, jotka liittyvät laajojen projektien arviointiin ja sen lisäksi myös antaa suosituksia, millä tavalla tällaisia projektien arviointiongelmia äh, voitaisiin äh, ratkaista. Me olemme jakaneet tämän, tämän esityksen tällaisiin tapaustutkimuksiin, kymmenen erilaista äh, tapausta, ja kollegani puhuu sitten tästä, millä tavalla näitä muotoillaan. Tässä tämä, miten tämä tutkimus on jaettu. Ensin me kävimme lävitse kaiken kirjallisuuden, mitä on liikenneprojektien arvioinnista, keskittyen erityisesti suuriin projekteihin. Sitten me pyrimme äh, laatimaan tällaista valintakriteereitä näille äh, tapauksille ja sitten valitsimme kymmenen tapausta tutkimustamme varten. Ja näiden tähän analyysiin kuului erilaista tutkimusta, kustannushyöty, tutkimusta ja niin edelleen, mutta me teemme myös haastatteluita, jossa kuulimme esimerkiksi komissiota, DG Movia, DG Regiota, kansallisia hallituksia, ministeriöitä ja niin edelleen. Eli tässä näin me toimimme ja sitten näiden kahden osan pohjalta me sitten teimme tiettyjä johtopäätöksiä ja sen pohjalta sitten laadimme suosituksia. No nämä kymmenen eh, tällaista tapaustutkimusta, jotka me sitten loppujen lopuksi valitsimme, niissä on viisi rautatieprojektia. Muistan, että, että suuri osa TEN-T-projekteista ovat rautatieprojekteja. Siksi meillä on enemmän rautatieprojekteja kuin muuta. Sitten on yksi tällainen äh, maantie-rautatieprojekti, kaksi maantieprojektia, yksi äh, vesistö ja yksi lentoliikenneprojekti. Luonnollisesti meillä oli myös tehtävänä katsoa exposte tapauksia jossa voidaan tarkastella suunnitteluprojektia, mutta myös Exposte tuloksia, millä tavalla tämä tutkimus tai suunnittelu toimenpantiin. Joten meillä on ollut kuusi ex post-tapausta ja neljä sellaista, jotka ovat tällä hetkellä, projekteja, jotka ovat tällä hetkellä suunnitteluvaiheessa ja ne ovat tällaisia megaprojekteja. Kuten näette tästä, niin me yritämme yritämme ylläpitää myös alueellista tasapainoa EU-15 alueella samoin kuin myös projekteja EU-12 valtioissa. Mitä tulee näihin tuloksiin? Ensinnäkin kustannuksista ja millä tavalla projektit arvioitiin. Meillä on siis kymmenen projektia tässä, jossa kustannukset ovat 131 miljoonaa euroa viiva 2,4 miljardia euroa. Eli kaikkein pienin oli tällainen moottoritieprojekti A11 Berliinistä Puolaan. Ja kaikkein suurin on 12,4 miljardia West Coast Main Line projekti Itse asiassa tässä oikeastaan on kaksi tutkimusta sen vuoksi, että West Coast Mainline suunniteltiin kahdessa osassa. Ensimmäinen vaihe johti päätökseen vuonna 1994. jossa projektin alkuperäinen kustannus oli noin 2 miljardia euroa, joka sitten kasvoi toimeenpanon aikana noin 14 miljardiin seitsinkertainen kasvu. Sitten toinen vaihe, joka käynnistyi vuonna 2003. Silloin suunnitelmaa tarkistettiin ja uutta, tehtiin uusia suunnitelmia ja toimeenpano kustannukseksi arvioitiin 11,8 miljardia euroa ja loppujen lopuksi päädyttiin tähän summaan 12,4 miljardia. tässä kolmannessa tai itse asiassa neljännessä hankkeessa. Me identifioimme erilaisia projekteja, joissa 1,75-6,5 eh, olivat siis eh, tätä suuruusluokkaa. Ja nämä kustannushyötysuhde suhde riippuu hyvin pitkälti siitä, miten on valittu nämä sosiaaliset tekijät, myös esimerkiksi Brennerin Solan tunneli, se oli 1,9. Ja 2,5 prosenttia on tämä toinen summa. Sitten tässä on nettoarvoja West Coast Mainlineille. jossa oli laskettu 190, 190 miljardia. Ja sitten on lisäksi taloudellisia arvioita, jotka liittyvät takaisinmaksujaksoihin. Me identifioimme projekteja, jotka olivat arvioineet 7-20 vuoden takaisinmaksuajat. toinen tärkeä elementti näissä uusissa suuntaviivoissa, joista tekin puhutte täällä parlamentissa, eli ympäristövaikutusarviointi. Toiseksi öö, viimeinen. Kaikissa oli jonkin verran näitä EIAta tehty, ympäristövaikutusarviointia, Joten siis 90-luvulla äh, tehdyt ympäristövaikutusarvioinnit EIAT eivät täyttäneet samoja kriteereitä kuin tämänpäiväiset EIAT. Toinen tärkeä kysymys äh, on ilmastovaikutusarvio CIA. Oli otettu mukaan jo kysymys kuului, oliko ne otettu mukaan näihin isoihin projekteihin jo ei. 80 projektista ei ole tehty minkäännäköistä ilmastovaikutusarviointia. Kaksi projektia olivat eh, ottaneet mukaan arvioinnin liikenteestä tulleista eh, hiilidioksidipäästöistä, mutta muita kustannuksia CO2-päästöistä ei ole otettu mukaan näihin kahteen CIAhan. Jos nyt sitten katsotaan näitä ex post-analyysejä, on laskimme, että niitä olisi kuusi. Meidän täytyy ensin eritellä kolme erilaista hintakustannusarviota. Ensinnäkin al- alkukustannukset, alkuperäiset kustannukset on se, mikä ensin esitellään, kun suunnitellaan tätä projektia. Esimerkiksi Betuvel Line, tämä ensimmäinen tässä, se oli 1,5 miljardia euroa, kun tehtiin ensimmäinen päätös. Ja sitten käynnistettiin suunnitteluprosessi, siihen lisääntyi muita ajatuksia, esimerkiksi sitä tunneleita, ympäristöarviointia ja niin, ja niin. Silloin kustannukset nousivat 3,6 miljardiin euroa. Ja silloin tehtiin, tämän pohjalta tehtiin päätös rakentaa tämä betuven betuven linja on rakennettu loppuun vuonna 2007. Nyt me tiedän, että lopullinen kustannus oli 4,7 miljardia. Jos me katsomme tätä kustannusten ylimenoa, se on 27 prosenttia. Ja välillä sitä väärin verrataan lopullisiin tai verrataan tähän alkuperäiseen alkukustannukseen ja silloinhan tämä ylitys on todella suuri. Toinen asia. Tässä me selvitimme, että kaksi tällaista projektia, niitä ei saatu vietyä päätökseen, numerot 7 ja 8. Sevian moottoritie ja A11 moottoritie. Me alun perin valitsimme nämä näihin tutkimuksiin, niin silloin oletuksena oli, että ne olisi viety päätökseen komission arvioiden mukaan. Jälkeenpäin, kun katselimme sitten hieman tarkemmin näitä suunnitelmia kansallisissa ministeriöissä esimerkiksi, niin löysimmekin uusia asioita. Sitten pyrimme laatimaan tällaisen kaavion päätöksentekoprosessissa, ten verkkojen yhteisrahoituksesta. Tässä nyt on tällainen ihanteellinen prosessi kuvattuna, mutta se auttaa, kun pyritään identifioimaan potentiaalisia ongelmia päätöksentekoprosessissa ja kun pyritään identifioimaan syitä kustannusten ylittämiselle tietyissä projekteissa. En nyt voi teille kaikkea tässä selittää, koska Silloin käyttäisin kaiken aikani siihen, mutta vain tuodakseni muutaman asian esiin. Tässä on kolme laatikkoa, jotka osoittavat ne kaikkein tärkeimmät äh, kohdat päätöksenteosta. Ensinnäkin projekteja pitää ehdottaa, kuten esimerkiksi tässä Beethoven-linjassa oli tämä alu, äh, al, alku suunnitelma, sitten tehdään ensimmäiset tutkimukset, toteuttamismahdollisuussuunnitelma ja sitten mietitään erilaisia optioita, tunneleita, siltoja ja niin edelleen. Ja sitten tehdään ympäristöarviointi, arvi, vaikutusarviointeja ja sitten katsotaan, mikä näistä optioista olisi paras. Ja sitten tämä otetaan mukaan tähän äh, toteutettavuustutkimukseen, seuraava laatikko, ja taas tehdään kustannushyöty laskelmia ja ympäristövaikutusarviointeja ja niin edelleen. Ja tässä vaiheessa tiedetään jo tarkka reittikin. Ja sitten tässä tehdään lopullinen projektipäätös. Ja sitten tähän liittyen tehdään sitten rahoituspäätös. Ja tätä kautta todennäköisesti saadaan aikaan hyvin suunniteltu ja yhteisrahoitettu projekti. Ehkäpä vielä yksi elementti tästä kuvasta, joka on myös tärkeä, on tämä liikenneennuste, jos on erilainen, vääränlainen liikenneennuste, niin se johtaa helposti koko projektin kaatumiseen, varsinkin ajatellen tämän projektin taloudellista kannattavuutta. Eli jos liikennöinti yliarvioidaan, niin silloinhan investoinnista ei saadakaan kuluja takaisin, ajatellen vaikkapa moottoritiemaksuja. Sitten eh, johtopäätökset näistä tutkimuksista. Haluan ottaa niistä muutaman vain esiin. Ensimmäinen, mitä me identifioimme, oli se, että hyvin selkeiden projektien, eh, projekti, hyvin selkeä projektimäärittely ja niiden puuttuminen eh, johtaa usein kustannusten ylittämiseen kuten esimerkiksi Rail Baltica, jota ei ole kunnolla vielä määritelty. Mainitsinkin jo sitten tämä liikenteen liikennöintiennuste, joka on hyvin tärkeä tekijä, kun määritellään projektin taloudellista kestävyyttä. Sitten en maininnut, että projektien avoimuus on hyvin tärkeää. Eli pitäisi olla julkista osallistumista näiden projektien laatimiseen, koska kyllähän silloin, jos ymmärretään, että projekti on paremmin kehitelty ja siinä on vähemmän riskejä, silloin sitä ei välttämättä kansalaiset äh, sitten äh, pysäytäkään. Esimerkiksi siinä vaiheessa, kun rakentaminen on jo aloitettu. Ja mikä oli meille kaikkein vaikeinta tässä tutkimuksessa, oli se, että informaatio näistä eri projekteista on hyvin sirpaleista. Komissiosta ehkä löytyy jotain tutkimuksia, mutta aina pitää ottaa yhteyttä eri ministereihin, ministeriöihin ja tukijoihin. Ja oli hyvin hankala tehtävä kerätä kaikki tärkeä ja merkittävä informaatio. Ja nyt annan äh, kollegalleni puheenvuoron. Ladies and gentlemen, I'm Werner Rotengatter from the Karlsruhe Institute of Technology. And our part- Hyvät naiset ja herrat, aivan aluksi meidän tarkoituksemme oli tutkia arviointia ja toimeenpanoa, joita Euroopan laajuisissa infrastruktuuriliikenneprojekteissa oli käytetty. Voisin aloittaa yleisistä toteumuksista ja yleisistä löydöistä. Meillä oli hirveästi aikaa aivan aluksi. Voin sanoa, että Euroopan Euroopassa on kahdenlaisia kaksi jaksoa suuria projekteja, suunnittelu ja toimeenpano. Yhteisrahoitus on sellaista, että se voi suuresti vaikuttaa. Ja kun kunnioitamme näitä kahta eri työn vaihetta jo suunnitteluvaiheessa, toimeenpano liittyy suunnitteluun, sillä jäsenmaathan toivovat jonkin verran yhteisrahoitusta ja yhteisrahoitustoiveet ja projektit saattavat vaikuttaa projektin tai hankkeen suunnitteluun ja tämä saattaa aiheuttaa jo suuria epäonnistumisia suunnitteluvaiheessa. Yleisesti ottaen suunnitteluvaihe voidaan jakaa kolmeen tasoon. Strateginen, päämäärien asettaminen, projektin sisällyttäminen eurooppalaiseen kontekstiin, sitten verkoston konfigurointi, eli monimodaalisten verkostojen yhdistäminen ja mahdollisuus saavuttaa tärkeimmät päämäärät. Ja sitten kolmas taso on projektin taso. Tämä tarkoittaa sitä projektia, joka liittyy tähän verkostoon, joka on valittu. Menneisyydessä nämä suunnittelun vaiheet on käännetty päinvastoin kun on aloitettu projekti, ollaan pyritty sen jälkeen löytämään projektien ähm, yhdistelmää, esimerkiksi ähm, käytäviä, joihin se soveltuu. Tämä oli ähm, esimerkiksi ESN-projekteissa äh, tilanne, pyrittiin löytämään käytävä hankkeita, joihin ne liittyvät. Ja sitten tämä kolmas taso, tai itse asiassa ensimmäinen strateginen taso e- ennen tapahtui viimeisenä. Se oli se hetki, jolloin arvioitiin, tarjoako projekti eurooppalaista lisäarvoa vai ei. Ja tämän vuoksi paljon epäonnistumisia tapahtui. Me oli vääränlaisia määritelmiä, vääränlaisia projektin suunnittelutapoja. Tämä jakso Äh, jonka Euroopan komissio on nyt aloittanut oikeanlaisella ensimmäisten askelten määrittelemisellä, eli tämän verkoston konfiguroinnin määrittelyllä liittyy tähän, tähän äh, vuoden 2011 valkeaan kirjaan tarkoitus määritellä verkostojen laajempi konteksti. Tämähän on nyt meidän tarkoituksenamme on mielestäni ainut menettelytapa, sillä vältetään monia niistä virheistä, joita menneisyydessä on syntynyt. Meidän tutkimuksessamme olemme listanneet tämän tyyppisiä virheitä, ja nyt menee yksityiskohteen, mutta yksinkertaisesti voisin tässä yhteenvedonomaisesti sanoa, että Voisin siirtyä suosituksiin. En käy tätä metodologiaa läpi. Se on harmi, sillä minä olen tutkimus taustalta ja minulle oli se suuri ilo esitellä tutkimusmetodologiaa ja kritiikkiä liittyen näihin menneisyydestä saamiimme oppeihin ja tapauskohtaisiin tutkimuksiin, mutta voisin nyt mennä johtopäätöksiin ja yleisiin löydöksiin, mitä tulee metodologiaan. Ensinnäkin on mielestäni tarpeen aloittaa strategisesta kehityssuunnitelmasta projektien kohdalla. Tämä on monessa tapauksessa perusvirhe. Projekteja tehdään ilman, että olisi strategista kokonaiskuvaa. Toisekseen metodologinen mallinnus käytöstä kuljetusmallista on tärkeä. Euroopan kontekstissa tämä tarkoittaa sitä, että pohdimme, mitä ähm, mallia käytetään Euroopan komission määrittelemää mallia, jonka, joka ollaan Seviljassa määritelty – me haluamme rohkaista tämän mallin käyttämiseen. Se olisi puitteisto, joka on jo olemassa. Tarvitsemme tätä ensinnäkin siksi, että on tarpeen, että Euroopan komissiolla on oma välineensä, jotta se voisi kontrolloida lukuja, joita jäsenmaat sille antavat. Ja toisekseen jäsenmaat tarvitsevat jonkinlaista mittapuuta eurooppalaisella tasolla, sillä niiden kansallisten mallit kansalliset mallit, jotka ovat tietenkin paljon yksityiskohtaisempia, tulee kalibroida sitten tämän eh, eurooppalaisen mallin mukaiseksi. Eli ei ole kovinkaan järkevää, että esimerkiksi viiden miljoonan eh, pieni maa tekee eh, päätöksiä maailmantalouden tai Euroopan talouden kontekstissa. Tällainen tilanne on periaatteessa. Ja tässä tutkimus voi olla hyödyksi. Eräät maat ovat erittäin optimistisia talouden kehityksen suhteen, toiset ovat taas varovaisempia ja siksi näiden yksittäisten kuuluarviointien tuloksia ei voida vertailla keskenään. On siis välttämätöntä, että meillä on eurooppalainen liikennekuljetusmalli. Toinen asia liittyy näihin monitasoisiin hakemuksiin. On monia asioita, joista jäsenmaassa tulee keskustella erityisesti vasta liittyneissä maissa. Meillä on vielä kansainvälisiä ähm, neuvoa antavia tahoja, joiden tulisi tukea tätä päätöksentekoa eri maissa. On myöskin tärkeää ottaa ympäristölliset tutkimukset mukaan ympäristön vaikutusarvioinnit ja ilmastovaikutusarvioinnit mukaan, kun nämä arvioinnit on tehty, erityisesti IAEAn mukaisesti, nythän vain eräät jäsenmaat käyttävät tätä. Ja ilmastovaikutusanalyysiä ollaan harjoitettu vain tietyissä arvioinnissa tietyissä infrastruktuuriprojekteissa. Seuraava asia on projektien laajentaminen äm, sekundaarisiin vaikutuksiin ja eurooppalaisen lisäarvoon. Tämä on hyvin monimutkainen asia, emmekä voi toteuttaa tätä nykyisillä äh, standardeilla vaikutusten arviointimenetelmillä. Me tarvitsemme siis tarkempaa vaikutusten arviointia, että voisimme tarkastella, minkälaista hyötyä näistä hyvin suurista hankkeista, esimerkiksi käytävähankkeesta, voi koitua. Ensimmäisen askeleen tässä komissio on jo ottanut tämän ydinverkoston ja ydinverkoston arvioinnin suhteen. Eurooppalainen lisäarvo on jotakin, mitä ei ole määritelty, sitä on vain kuvailtu tähän mennessä. Meillä ei ole mitään selkeää mittapuuta tai tapaa määritellä, mitä eurooppalainen lisäarvo todella on. Meillä ei ole tapaa mallintaa sitä. Ei ole ollut ennen kuin nyt, eikä välineitä mitata sitä. Sitten viimeinen asia tässä, tällä sivulla, ähm, on ennusteiden mukauttaminen nykyiseen ekonomiseen kriisiin. Monissa arvioinnissa ei ole otettu huomioon talouden muutoksen äh, muutoksen vaikutuksia, ja tämä olisi kuitenkin talouskriisin aikana tarpeen. Tämä kriisi tulee vaikuttamaan ennusteisiin hyvin vahvasti ja myöskin mahdollisuuksiin yhteisrahoittaa suuria projekteja Euroopassa. Viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, neljästä suosituksesta, jotka liittyvät tähän toimeenpanon vaiheeseen, on erittäin kiireellistä määritellä asiakirjojen laatu niiden asiakirjoja, jotka liittyvät esimerkiksi TNT, joita on esitetty läpinäkyvyyden suhteen ja sen suhteen, että tietoprojekteista olisi harmonisoitu. Yhteisrahoitus täytyy määritellä selkeästi tai rahoitussäännöt pitäisi jopa yhtenäistä raho- kohesiorakennerahasto ja TNT-rahoituksen osalta. Koordinaatiota voitaisiin parantaa ja me voisimme myöskin kerätä keskitetysti projekteista tietoa. Meillä voisi olla jonkinlainen TNT-taho, joka voisi kerätä tätä tietoa kaikkea tärkeää tietoa. Nyt me joudumme kääntymään jokaisessa maassa TNT vastaavan tahon puoleen saadaksemme tietoja. Ja jos tätä toimintaa keskitettäisiin, se parantaisi läpinäkyvyyttä hyvin tärkeässä asiassa. Myöskin suunnittelun laadun parantamisessa tulevaisuudessa sitten eh, viimeisenä, mutta ei, ei vähempänä, on hyvin tärkeää tuoda erilaiset toimijat mukaan. Jäsenmaissa on lähes tulkoon mahdotonta toteuttaa projekteja luottamatta ottamatta paljon kansalaisten tukea, niin tämän vuoksi meidän tulee jatkaa TNT-projekteja eikä jäädä lepäämään laakerille, kun oikeudellinen lainsäädännöllinen työ on saatettu päätöksen esimerkiksi Stuttgart-projektin kohdalla. Varsinainen toimeenpano alkoi vasta tämän vaiheen jälkeen. Tämä osallistuminen on jotakin, minkä tulee oleva jatkuva prosessi aivan suunnitteluvaiheesta rakennusvaiheeseen asti. Paljon kiitoksia. Kiitoksia täällä Gros, Ertug, Bilbao. Onko muita? Kanchan, Gros, Haluatko muu vielä? Kanchan, olkaa hyvä. Grazie, presidente, grazie. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä alustuksesta. Se on hyödyllinen tälle valiokunnalle. Näin voimme olla mukana näissä kysymyksissä. Ja tässä on nyt kolme ongelmaa, jotka tulivat esille. Hankkeiden kestävyys, lupien monimutkaisuus ja sitten aikataulut. Nämä ovat kolme perusasiaa. Jos ei ole varmuutta näistä kolmesta asiasta, niin investoijat eivät silloin pysty investoimaan näihin hankkeisiin. Eli tämä on se pohja, jolta lähdemme, jotta voimme luoda hankkeita ja toteuttaa julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Meidän täytyy katsoa, että julkisia varjoja nyt ei ole riittävästi. Eli kiitoksia. Tässä on kolme keskeistä kohtaa. Ensinnäkin hankkeiden kestävyys. Ja kestävyyshän liittyy talouteen, ympäristöön, sosiaalikysymyksiin Nämä ovat ne kolme pilaria, joista puhuitte. Ja missään näistä kolmesta ennen aikana tai jälkeen ei ole yhdenmukaisuutta, kun ajatellaan lähtökohtaisesti tuloksia. Eli miten tätä asiatilannetta voidaan parantaa? Hanke on aina jokin, jota asioita on pidetty pinnallisena, eli meidän täytyy nyt katsoa omaa näkökulmaamme. Eli meidän täytyy katsoa lähtökohtaa tälle työlle. Sehän on siitä, että hanke on vakavamielisesti suunniteltu. Ja kun ajatellaan toteuttamista, niin meidän on oltava mukana luomassa kannustimia sille, että taloudellisesti ja sosiaalisesti noudatetaan sääntöjä. Minun mielestäni, kun ajatellaan toteuttamista, niin meidän pitäisi muuttaa tätä rahoitusmuotoa. Ja meillähän on erilaisia kysymyksiä tähän liittyen, jotta pystymme toimimaan niin, että todellinen toteuttaminen mahdollisimman vähän maksaa, ja meidän täytyy katsoa, että meillä on riittävästi pääomaa näihin hankkeisiin. Eli minä katson, että meidän on ehdottomasti, koska meillähän on tässä nyt tällainen malli, jota ollaan hyväksymässä, ja tässä mallissa meidän täytyy toteuttaa hyviä hankkeita ja mahdollisuuksien mukaan muuttaa tätä toimintatapaa niin, että investoijat ovat näissä suoraan mukana. Jos me toimimme näin, niin yksityinen sektori ja investoijat lähtevät mukaan ja ovat aktiivisia ja noudattavat näitä kolmea kestävyyteen liittyvää kysymystä. Eli tämä on meille voitto seuraavina kuukausina, jotta voimme selvittää monia näistä ongelmista. Kiitoksia. Ja Finda. Sitten Ertu. Kiitos, kiitos äh, tämän tutkimuksen esittelijöille ja hyvin kiitokset tärkeästä ja arvokkaasta informaatiosta. On tuttua, että tämä suurprojektit Euroopan unionissa ovat asioita, joista puhutaan hyvin paljon tunnepohjaltakin, esimerkiksi Saksalla ja ajatellen eri yhteiskuntia kuntien välisiä eroja. Me olemme keskustelleet ehkäpä hieman eri tavalla Saksassa kuin ehkäpä joissain muissa Saks- äh, Euroopan maissa, jossa infrastruktuuria on vielä laajennettava. Tällaisissa suurprojekteissa on kysymys myös erittäin korkeista kustannuksista ja sitä kautta myös korkeasta vastuusta poliitikoille, ja sen vuoksi, jotka päättävät, mitä rakennetaan ja minne. Me olemme omassa mietinnössämme äh, eurooppalaisten verkkojen suuntaviivat pyrkineet nimenomaan tarkastelemaan tätä näkökulmaa. Yksi asia, joka on erityisen tärkeä, nimittäin on tärkeää, että me hyvin selvästi määrittelemme strategiset tavoitteet ja että ne tehdään myös äh, kestävällä tavalla niin, että ne ovat hyväksyttävissä. Toinen asia, joka puuttuu Euroopan unionista tällä hetkellä, on se, että kansalliset liikennesuunnitelmat ovat äh, omiaan. Jokaisella maalla on luettelo omista tärkeistä projekteista, mutta ne eivät ole yhteensopivia, eikä liioin äh, informaatiota Euroopan erilaisista verkoista äh, ole, eikä niitäkään ole sopeutettu yhtenään keskenään. Ja se on myös asia, joka pitäisi hoitaa. Me tarvitsemme myös selkeät kriteerit, kun valitaan ja toimeenpannaan eri projekteja. Ja siihen me tarvitsemme tätä kustannushyötyanalyysiä ja sen harmonisointia. Meidän mietinnössämme, joka 18. joulukuuta suurella enemmistöllä hyväksyttiin, otimme mukaan kustannushyötyanalyysin ja kustannussosiaalihyötyanalyysin ja sen lisäksi myös ilmastonmuutosarvioinnin. Ja tätä kautta täytyy mennä, jotta tällaiset suurprojektit, että ne ovat ylipäätään oikeutettavissa. Ja olen myös kiitollinen siitä, että otitte esiin puuttuvan avoimuuden, kun valmistellaan näitä projekteja. Sekä suunnittelu- että toimeenpanovaiheessa, samoin kuin kustannus- ja päätösvaiheessa on aivan liian vähän avoimuutta – ja tämä TENTE-virasto voisi olla hyvä idea, koska se voisi koota kaikki nämä tiedot niin, että olisi mahdollista saada kokonaiskuva aiheesta. Ja viimeinen asia, joka on minulle ehkäpä kaikkein tärkein, joka oli myös meidän mietinnössämme mukana, on nimenomaan tämä varhainen ja sitouttava paikallisen tason kansalaisten mukaan ottaminen – Tällaista ei nimittäin ole ollut. Ja varsinkin tällaisissa transitmaissa tällainen puuttuu. Ja sen vuoksi meidän täytyy tämäkin ottaa paremmin mukaan. Ja minulla oli lopuksi vielä kysymys komissiolle. Täällä on puhuttu tällaista Trans Tools-välineestä. Se on varmasti hyvin tärkeä väline, mutta se ei nähtävästi ole kovinkaan tuttu ja tunnettu, eikä sitä oikein käytetäkään. Ja minusta Euroopan komission asiantuntijoiden pitäisi tänään ehkäpä hieman valaista meitä siitä, mikä perusta on, miten tätä voidaan parantaa ja ennen kaikkea, millä tavalla komissio arvioi tämän niin, että jäsenvaltioiden eri tiedot voitaisiin koota yhteen niin, että voidaan myös yhdessä tarkastella näitä tulevaisuuden projekteja. Kiitoksia. Mrs. Bilbao. Sitten Bilbao. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia näistä alustuksista. Ja olen samaa mieltä osasta tätä tutkimusta, kuten kollegani totesi. Yksi esittelijöistä uusien suuntavivojen osalta ryhmäni on tehnyt useita tarkistuksia tähän mietintöön joiden avulla halutaan lisätä avoimuutta, kun määritellään näitä hankkeita ja kun seurataan täytäntöönpanoa ja kun katsotaan, millaisia kriteereitä jäsenvaltiossa käytetään, kun määritellään näitä hankkeita, joiden haluaisimme sisältävän eurooppalaista lisäarvoa. Näistä selityksistä, joita annoitte, olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy olla avoimempia. Ja toteaisin teille, että minun ryhmäni on tehnyt yhden tarkistuksen, jossa vaadittiin ja pyydettiin täydellistä avoimuutta kaikkien hakemusten osalta jäsenvaltioista, kaikista hankkeista ja myöskin avoimuutta, joka liittyy Euroopan komission käyttämiin valintakriteereihin, kun myönnetään eurooppalaisia varoja näihin hankkeisiin. Minä olen yksi niistä, joilla on ollut suuria ongelmia, enkä vieläkään ole saanut selville, täsmälleen näistä painopistealueista, mitkä, mitä päätöksiä tehdään aluksi, millaisia valintakriteereitä on käytetty, millaisia toimia EU ja jäsenvaltio ovat tehneet, ja tietysti meidän täytyy selkeyttää tätä menettelyä. Eli haluaisin kysyä tässä menettelyssä ja analyysissä, jota on tehty, Oliko jossain vaiheessa katsottu, millainen rooli on koordinaattoreilla Euroopan tasolla, kun toteutetaan ja mietitään näitä määritelmiä? Ja toiseksi, kun tehdään päätöksiä, millä tavalla arvioidaan alueiden mukanaoloa, ainakin niissä osissa Eurooppaa, joissa alueella on toimivaltuuksia täytäntöönpanon osalta. Ja haluaisin, että selittäisitte hiukan paremmin, koska en nyt ihan ymmärtänyt, mitä tapahtuu Berliinin Bolan ja Sevilla Uelva-hankkeille. Te sanoitte, että te olette saaneet erilaisia tietoja kuin mitä julkisuudessa on esitetty, mutta haluaisin nyt ainakin kuulla vähän selityksiä siitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Ja olen samaa mieltä siitä, että meidän pitää antaa enemmän avoimuutta, täydellistä avoimuutta hankkeiden koordinointiin, ja meillä pitää kansalaisia ottaa paremmin mukaan. Ja haluaisin kysyä, kun katsotaan näitä analyysejä, joita te olette tehneet kaikista näistä hankkeista, voisitteko mainita muutaman, jotka ovat esimerkillisiä hyvistä eurooppalaisista käytänteistä? Kiitos. Mrs. Ayala Sander. Sitten Ayala Sender. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää näistä tiedoista ja tästä tutkimuksesta, joka on tehty. Myöskin esittäisin teille kysymyksiä tästä alkuvalinnasta ja valintakriteereistä. Ja haluaisin kysyä teiltä, kun nämä valinnat tehdään, niin kuten Bilba juuri totesi, niin siellä on katsottu hyviä ja huonoja käytänteitä – hankkeita, joissa on ollut ongelmia tai sitten ei näiden kriteerien lisäksi. Ja sitten kun katsotaan ongelmia, jotka liittyvät näihin kysymyksiin, joita tällä parlamentissa on käsitelty. Eli kyse on suurista hankkeista, joissa on seitsemän vuoden monivuotinen budjetti, joka yleensä ei katta edes sitä, että työt saataisiin päätökseen – koska näin hankkeiden aikataulu on sellainen, että tällä kaudella nyt esimerkiksi valmistellaan budjettia 2014-2020 ja nyt puhutaan hankkeista, jotka päättyvät vuonna 2030 tai 2050. Eli kun on tällainen erilainen aikataulu ja ennustuksia, myöskin aikaisemmin näihin ongelmiin on törmätty. Ja te viittasitte myöskin siihen, että Jotkut jäsenvaltiot ovat optimistisia, jotkut pessimistejä näiden talousnäkymien suhteen, mutta kysyisin teiltä asiantuntijoina, voisitteko kertoa vähän ennustuksia tästä kriisistä, jota nyt elämme, koska tämähän on ollut yksi suuria ongelmia, joihin on pitänyt sopeutua. Ja te sanoitte, että ei ole välineitä nyt sopeutua näin voimakkaaseen kriisiin. Eli ehkä tämä on yksi asia, johon pitää vielä paneutua. Sitten rajat ylittävät hankkeet millaisia ongelmia teillä on ollut? Koska yksi suurimpia ongelmia on ollut se, että on eroja sen suhteen, millaisia lakeja on sovellettu riitakysymyksissä, käytännön toteuttamisessa, rakennuksessa, turvallisuuskriteereissä ja myöskin ympäristökysymyksissä. Eli ehkä nämäkin asiat voitaisiin ottaa huomioon. Kiitos. Sitten Kramer. Äh, Kiitän esityksestä muutama kysymys. Ensinnäkin kun valitaan projekteja, eihän kaikkia voi valita. Esimerkiksi eurotunneli, joka oli katastrofi, tai se, miten esimerkiksi seitse, sveitsiläiset rakentavat tunneleita, ei kaikkea voi pitää positiivisena. Mitä tulee Femanin tähän Feman tunneliin tai, tai, tai äh, äh, siltaan. Millä tavalla se on esimerkiksi otettu huomioon? Tai Lyon Torino kiinnostaisi minua. Se maksaa 12 miljardia. Ranskan tilintarkastustuomioistuin sanoo, että siitä tulee 28 tai 38 miljardia ja silloin Hollandia ja Monti tapasivat ja päättivät, että kyllä tämä rakennetaan, mutta että 40 prosenttia yhteisrahoitusta tulee EUlta. Eli jos se EU 40 prosenttia lähtee yhteisrahoittamaan, niin silloin me voimme unohtaa kaikki muut projektit, koska budjetit eivät pidä paikkaansa. Miten te hoidatte tällaisia asioita? Sitten puhuttiin näistä public-private partnershipeista. Berliinin lehdessä viikonloppuna oli iso juttu näistä julkisista ja yksityistä kumppanuuksista esimerkiksi Ranskassa ja myös muualla muissa maissa – ja myös eh, esimerkiksi Saksan liittopäivissä on, on, on ollut kuuleminen tästä ja tässä tavallaan sanottiin, että tässä on tällaista eh, piilotukemista. Tässä on pitkän eh, aikavälin lainotusta ja sen vuoksi nämä ovat hyvin kustannusintensiivisiä. Eli kun jos ei rahaa, niin hoidetaan se tämä, tätä kautta. Minua kiinnostaisi, miten te arvioitte tämä, onko tällä positiivisia vai negatiivisia esimerkkejä. Ja tärkeää on myös äh, esimerkiksi tämä Baltti-Adrianmeren äh, tunneli tai käytävä. Samanaikaisesti voitaisiin kyllä mennä muutakin kautta, joka olisi nopeampi ja kustannustehokkaampi ja komissio sanoi, että kyllä tähän vaihtoehtoisenkin pitäisi rakentaa tunneleita ja se tulisi kalliimmaksi. Ja me tiedämme, että EPPn tutkimuksissa on kyllä temppuiltu tämän kanssa. Minun kokemukseni on se, että se mitä poliitikot haluavat, siinä hintaa lasketaan ja mitä he eivät halua, se on liian kallista. Sitä teilläkin varmasti on kokemusta. Ja sitten vielä viimeinen asia Berliinissä, Saksassa, Nürnbergin ja Erfurtin välillä on tämä luotijuna, joka on 12 prosenttisesti yhteisrahoitettu. Mutta sillä ei ole minkäännäköistä eurooppalaista vaikutusta. Onko teillä mitään analyysiä, onko se 30, 20 vai 2 tai 3 prosenttia? mitä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana on saatu eurooppalaista lisäarvoa. Kiitos. Colleagues, we ask so many questions every time. Täällä on niin paljon kysymyksiä aina, kun tällaisia tutkimuksia tulee, mutta aika ei koskaan riitä vastauksia varten. Täällä on nyt komission edustaja vielä, eli jos puhutte ihan lyhyesti, niin olisin kiitollinen. Ja sitten nämä kaksi tohtoria voisivat kymmenessä minuutissa koittaa vastata näihin moniin kysymyksiin. Eli Roittes, olkaa hyvä. Chairman, honorable members, I'll... Puheenjohtaja, hyvät jäsenet, pyrin puhumaan lyhyesti. Aloittaisin lainaamalla viimeistä kappaletta tästä äh, lopupäätelmästä yleisen ymmärryksemme mukaan TNTn yhteisrahoituksen tilanne on parantunut huomattavasti viiden viime vuoden aikana. Tätä voidaan tukea vielä TNT-ohje nuoria tukemalla Euroopan parlamentin tuella. Herra puheenjohtaja, olen samaa mieltä. Komissio haluaisi kiittää tutkimuksen toteuttajia tästä erittäin hyvästä työstä, jota on tehty lyhyessä ajassa. Myöskin tämän valiokunnan sihteeristöä siitä, että tämä tutkimus on toteutettu. Tämä on hyvin erilainen kuin se, joka julkaistiin 506 vuotta sitten. Minulla on vain muutama huomio ja yksi vastaus huomioista. Yksi johtopäätöksistä, joita tässä tutkimuksessa lainataan, on se, että suhteellisuuden ja ehdollisuuden välillä on linkki. Jos me yhteisrahoitamme 10 prosenttia, luonnollisesti tämä aiheuttaa rajoja, jos me nostamme prosenttimäärää, kuten tässäkin valiokunnassa on nähty, teho kasvaa. Kuitenkaan tenteen kohdalla lisä leikkauksia ei ole tehty, kun ympäristövaatimuksia ei ole täytetty. Tämä on joskus jäädyttänyt suuriakin projekteja, kun tätä vaatimuksen täyttämistä on epäilty. Äh, haluaisin myöskin sanoa, että TNT-raha on kaikkein tarkemmin seurattuja budjetin osia teidän kanssa tehdyn väliaika-arvioinnin myötähän me olemme perineet takaisin kaiken väärin saadun niin myöskin olemme vaatineet täyttä läpinäkyvyyttä kaikilta puolilta. Ähm, valintakriteerien suhteen kaikkina näinä vuosina, eikä tästä valiokunnasta ole koskaan tullut mitään ähm, kieltäviä ääniä tätä kohteen. Mallinnan suhteen voimme olla samaa mieltä näistä transvälineistä. Me olemme investoineet niihin äh, miljoonia ja äh, tehneet töitä niiden eteen jo vuosia ja silti meillä on hyvin monimutkainen tilanne mallinnassa tämän suhteen. Me emme ole vielä saaneet luotua tämän tyyppistä Euroopan laajuista, Euroopan tasoista mallinnusta tyydyttävällä tavalla. Tämän vuoksi meillä on nyt toinen verkostomalli, jonka tulisi tukea näitä transvälineitä. Ja lopultakin sitten tähän vastaukseen. Vastaus mielestäni on se, että yhdessä teidän kanssanne pyrimme luomaan uutta TNT-puitteistoa, kuten tämä tutkimus ehdottaa hyvin vahvan metodologian pohjalta. Meidän tulee ydinverkostoa priorisoida ja myöskin tukea käytävien toteuttamista. Tämä mielestäni voi luoda sellaisia ratkaisuja, joilla transvälineet tällä hetkellä eivät pysty. Meidän tulisi määritellä täysin selvästi se, mitä tarvitsemme. Me emme vain tarvitse suuria infrastruktuuriprojekteja, me ennen kaikkea tarvitsemme olemassa olevan infrastruktuurin oikeaa käyttöä, pieniä toimia, yhteen toimivuutta ja sitten nämä muutama suuri projekti, jotka ovat rajat ylittäviä, tulevat todellakin toteuttamaan tämän verkoston. Kiitoksia. I think that the Trump, the... Uskon, että tästä valiokunnassa saatu ehdotus on erittäin tärkeä. Ja todellakin haluaisin korostaa yhtä asiaa, nimittäin käytäviä lopultakin, mitä meille jää. Tulemmeko me saavuttamaan tämän vuonna 2013 takarajan, onko meillä välineet, jotta pääsisimme tähän päämäärään. Ja nämä välineet, joita kaksi esittelijää tässä ehdottaa ähm, toimeenpanon edistymisessä, ovat erittäin hienoja. Kiittäisin heille sitä. Kiitoksia. Kiitoksia. Tohtorilla on nyt seitsemän minuuttia vastata näihin kysymyksiin, joten meidän täytyy lopettaa puoli yhdeltä. Chairman, thank you for... Kiitoksia näistä kysymyksistä. Minä nyt aloitan. Yksi kysymys liittyy eurooppalaisiin koordinaattoreihin olimme olleet heihin yhteydessä ja saimme tietää, että on erilaisia vastauksia. Meillä ei ole riittäviä tietoja näistä tapauksista, joita on tuettu. Ja on katsottu näitä rajat ylittäviä ongelmia, on yritetty harmonisoida kysymyksiä, jotka liittyvät eri lakeihin raja-alueilla. Eli Tämä on tärkeä väline, jolla voidaan parantaa hankekehitystä ja edistää niitä. Eri tapauksista A11, Sevilla-tapaus, no A11 oli moottoritien uudistamishanke. Eri osioita uudistettiin vähitellen. Ja se liittyi myöskin rahoituksen saatavuuteen Saksan ministeriöstä, ja siksi se kesti kauemmin kuin alun perin oli suunniteltu. Se piti saada loppuvuonna 2010, mutta todennäköisesti se saadaan päätökseen 2014. Ja sitten Sevian tapauksesta se oli hiukan hankalampi, koska rahoitusta annettiin kahteen tunnelihankkeeseen, talouden elvyttämisrahoitusta annettiin siihen ja, ja tässä välttämättä ei ole toimittu ihan oikein, koska nämä hankkeet eivät edenneet. Ja vuoteen 2012 mennessä jopa keskusteltiin siitä, että tunneleita ei ollenkaan rakennettaisi ja että rakennettaisiin silta. No nyt tunnelit on päätetty rakentaa ja sopimuksia on nyt annettu rakennusyrityksille tunnelien rakentamiseksi mutta meidän tietojemme mukaan aluksi sanottiin, että ne ovat jo saatu päätökseen, eli tässä on nyt suuria eroja. Ja tietysti se osittain johtuu talouskriisistä myöskin. Ja sitten hyviä hankkeita. Toinen vaihe tästä länsirannikon linjasta oli hyvä esimerkki, koska Tämähän on 850 kilometriä pitkä ja se toteutettiin avoimesti eri ministerien yhteistyössä. Siinä oli viranomaisia mukana ja edistyksestä on julkistettu vuosittain kertomuksia. Ja kyseessä oli 12,4 miljardin hanke, mutta budjetissa lähes tulkoon pysyttiin, eli se on hyvä esimerkki avoimuudesta ja eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä. Sitten toinen asia, kriteerit hankkeiden valikoinnissa. Me nyt emme katsoneet mitenkään erityisen ongelmallisia hankkeita. Eli esimerkiksi alueiden tasapaino ja koko olivat muutamia kriteereitä. Ja koko kriteeristä johtuen olimme valinneet neljä näistä megahankkeista, mutta tarvittiin myöskin ex post-hankkeita ja siksi emme voineet lisätä tätä Lion Torino-linjaa. Ei tässä oli tehtävä valinta. No, ehkä annan puheenvuoron sitten tässä kollegalle. Uh, to add to this, tähän lisätäkseni. Ensinnäkin kysymys oli, onko välttämätöntä harmonisoida näitä arviointimenettelyitä. Minun mielestäni se on välttämätöntä. Ei ole välttämätöntä käyttää samanlaista menettelyä aina, mutta kuitenkin tämä on harmonisoitava. Esimerkki. Esimerkiksi Saksassa ja Ranskassa arviointimenettelyitä tarkistettiin, mutta niitä ei kuitenkaan harmonisoitu Joten ehdotukseni olisi, että Euroopan komissio osallistuisi näihin prosesseihin, ei määräämällä mitään pakollisia asioita arviointiin, mutta suosittelemalla, että nämä asiat ovat tärkeitä Euroopan arviolle ja jotta ne ovat Euroopan arvojen mukaisia. Eli tämä vastauksena yhteen puheenvuoroon. Minä arvostan teidän työtänne, mietintöänne ja olen ottanut sen tähän myös mukaan pohjaksi. Mikä on Euroopan koordinaattoreiden rooli ja alueiden rooli? No, me olemme miettineet tätä. On tärkeää, että meillä on jokin elin, joka koordinoi toimia – näiden käytävien rinnalla. Ja sen vuoksi arvostamme koordinaattoreiden roolia alueiden osallistuminen on välttämätöntä ja että ne ovat mukana alusta alkaen. Joissain jäsenvaltioissa on mahdotonta jättää ulkopuolelle alueet, koska mikään ei toimi ilman niitä. Ja myös muissa maissa olisi suositeltavaa, että alueet olisivat mukana suunnitteluprosessissa heti. Sitten puhuttiin kriisin vaikutuksista ja ennusteista. Kukaan ei voi ennustaa tulevaisuutta tarkasti seuraavaksi 8-30 vuodeksi, se on selvää. Mutta, mutta tämä koskee sekä pieniä että suuria maita ja koko EUta. Mutta siitä huolimatta näitä lähestymistapoja voisi harmonisoida tietyllä tavalla ajatellen niin antamalla tietynlaisia skenaarioita tulevaisuuden kehityksestä. Esimerkiksi tämä skenaario tästä menetetystä vuosikymmenestä, joka on menetetty taloudellisten ongelmien vuoksi. Ja tämä voisi olla tällainen pohja-alueiden arvioidessa tulevaisuutta. Sitten tämä moraalinen uhka se on aina ongelma. Aina jos keskusviranomaiset antavat rahaa alueille, syntyy tämä ongelma. Ja sen vuoksi rahoituksen määrä vaikuttaa projektien päättämiseen. Ja se on väärin. Sitä pitäisi välttää, koska muuten koko projektin design ei ole oikea. Samoin kun nämä julkiset kilpailut. No, en nyt lähde käsittelemään kaikkia näitä asioita, koska olen eri mieltä tietystä asioista. Sitten Reutersille sanoisin, että yhteys ehdollisuuden ja suhteellisuuden välillä on välttämätöntä. On tärkeää, että EU tukee projekteja, mutta 10 vai 60 prosenttia. Jos se on 60 prosenttia, silloin Euroopan tämä lisäarvo on huomioitava ja Euroopan arvot on huomioitava paljon enemmän kuin, että jos Eurooppa on vain vähän mukana. Ja sitten vielä lopuksi nämä välineet. Suurin osa arvioinnista käyttää liikennelukuja ja näin, nämä saadaan liikennemallin kautta, joten ei tämä ole ainoastaan tällainen tieteellinen väline, jonka pohjalta puhutaan, vaan se on hyvin tärkeä väline, jolla luodaan tietoja tälle arvioinnille. Ja sen vuoksi on välttämätöntä kehittää tällaisia välineitä, jota olisi helpompi käyttää kuin näitä transvälineitä. Ja äh, on hyvin vaikeaa tehdä näitä skenaarioita vain näiden välineiden pohjalta. Ja sen vuoksi seuraavan kehitysaskeleen pitäisikin perustua kahdelle pilarille. Ensin, että kehitetään näitä välineitä edelleen ja sitten toisekseen, että nämä välineet olisivat yksinkertaisempia niin, että erilaisia skenaarioita ja, ja tilanteita voidaan analysoida. Kiitos. Kiitoksia kummallekin tohtorille näistä vastauksista ja siitä, että he esittelivät tämän raportin, joka selkeästi on hyvin kiintoisa meille. Eli kiitoksia. Ja valiokunta jatkaa kokousta kello 15. Kiitos.